And Mr. David, you can invite me for a beer afterwards, but now we will vote. Voitte kutsua kyllä minut alueelle myöhemmin, mutta nyt äänestetään. No. Mario. so. We will start with the impact on ensimmäisenä finanssi- ja talouskriisin vaikutus ihmisoikeuksiin esittelijä ja sen Vaidere. Edustaja Vaidere, haluatteko käyttää puheenvuoron? The people are coming. I just wanted to... Joo, kunnes tänne kaikki ovat saapuneet paikalla. Haluaisin sanoa muutaman sanan, mikäli tämä sopii. Olen kiitollinen tästä erinomaisesta yhteistyöstä kaikkien yhteistyö tekijöiden kanssa. Tämä koskee erittäin innovatiivista aihetta, tämä mietintö, ja oli suurin nautinto työskennellä asian parissa. Su 124 tarkistusta nostaa sille sen, että tämä aiheuttanut erittäin paljon mielenkiintoa kollegoissa, ja kaikki ovat tämän alkuperäisen tekstin siis lukeneet tai siihen perehtyneet. Haluan kiittää ja Saakkea Varasia ja muita varjoesittelijöitä, joiden osallistuminen oli erittäin tärkeää ja nyt mietintö on paremmassa muodossa kuin alun perin. Ja haluan kiittää myös TV-valiokuntaa. Monet Deven esille nostetut nostamat asiat olivat jo kollegojen tarkistuksissa, ja tämä on hyvä vaihtoehto. Hyvä tilanne kiittää Bobicia ja Opaticia erittäin suuresta avusta. Tämä mietinnön suurin tavoite oli löytää konkreettisia tuloksia kaikkein suur, akuteimpiin ihmisoikeusongelmiin, ja tämä on varmastikin hyödyllinen mietintö, ja se tulee parantamaan ihmisoikeustilannetta maailmassa. Kiitos paljon kollegat, kiitos paljon yhteistyöstä. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Äänestetään. Tarkistus 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää Vähän epäselvää. Hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta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 tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 29. Sorry, I don't have my... Anteeksi, minulla ei ole äänestyskorttia. Sosialistiryhmän kanssa äänestin puolesta tässä tapauksessa. We do not know socialist groups. Emme tiedä sosialistiryhmiä täällä tunne. Eurooppalaisia vain 30, 28 hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 102-103 puolesta Mm, 104 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan ei ehkä sama enemmistö, joten tarkistetaan. 108. Äänestys päättyy. 22 puolesta 42 vastaan hylätty. Es ist 2 und 2 hinten. 109. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää 115, eikö niin? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 26 puolesta 35 vastaan hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 123, 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan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 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikö se niin mennyt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 30-29 hyväksytty. Tiesinhän minä. kolme puolesta vastaan tyhjää Sama tarina. Äänestetään. Wenn sich alle beteiligen, ist es leichter. Jos kaikki osallistuvat, niin on vähän helpompi nähdä tulosta. Joskus on hankala nähdä, jos kaikki eivät äänestä. For or against. Which report? Uh, that's the American Express. PPA, there's one too many. Oh, no, it's okay now. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Nyt näette, miten tärkeä äänestys. Tässä oli tämä tärkeä ääni. 33 hylättiin, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys päättyy. 32-34 hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäneljä, kolmekymmentä hyväksytty. 43 puolesta. 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Eikö vielä kerran? Kahdeksan puolesta Vastaan. Tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 31-35 hylätty. DV1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty DV2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Deve 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tässä ihan keskellä melko heikosti osallistutaan. Äänestys päättyy. 21.46 hylätty. Deve 4 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. DV5 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. DV6 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. DV7 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tarkistetaan, en ole ihan varma. DV12. Äänestys päättyy. 34, 33 hyväksytty. DV13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. DV14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. DV15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen.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 vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestys, loppuäänestys. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty 47 puolesta 3 vastaan 17 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Wir kommen nun Seuraavana Kroatia mietintö. Libor Rusek on esittelijä. Onko vielä jotain sanottavaa? No, tuomio siis nyt heti. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuinka? Tarkistetaan. Antrag, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 34.26 hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12.13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijän ei vain kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta Yeah? After compromise two. Yeah, then please, you have the floor. Olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suullinen tarkistus kompromissi kakkoseen. Minä luen sen Euroopan unioni perustaa liittymisen järjestävään jär, jälkeiseen mekanismiin. Sen jälkeen, kun tämä mekanismi on käytössä, täytyy puuttua äh, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon. Ja äh, sen jälkeen äh, se on hyväksi Kroatian viranomaisille ja kansalaisille. Niiden täytyy täyttää velvollisuutensa tässä tämä teksti, mutta sanoisin, minkä tähden se tuli suulliseksi tarkistukseksi. Se ei tullut mukaan kompromissi kakkoseen, vaikka sitä pidettiin siinä mukana olevana, mutta näin ei ollut. Niin minä halusin, että minun tarkistuksestani äänestetään vaikka se sitten raukeaisikin. Esitteli olkaa hyvä. I'm strictly... Puheenjohtaja, minä vastaan seurantamekanismia ensimmäisen päivän, heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen. Köyhäkosken Kroatia, se on minun ja muiden varjastelijoiden mielipide. Mikäli tästä halutaan kuitenkin äänestää, niin tehtäköön sitten näin. President. President. Edustaja niin puheenjohtaja, anteeksi. Minä kyllä kunnioitan kovasti aloitteen vapautta, joka kollegoilla on, mutta Rova Makovei hävisi eilen ja nyt uudestaan suullisen tarkistuksen kautta lähdetään tähän. Minun mielestäni meidän ei pitäisi lähteä tähän umpikujaan ja siitä syystä huolimatta sitä, mitä sanoi esittelijä, meidän pitäisi vain sivuuttaa tämä suullinen tarkistus. Muussa tapauksessa jatkuu ikuisesti tämä. Also Sie haben gesagt, dass Sie gegen te sanoitte, että vastustatte edustaja Neitset äänestämme, niinkö? Minä sanoin, että mieluisinta minulle olisi, ettei äänestetä, mutta jos kollegat sanovat hyvä äänestetään, niin Hyvä, niin tämä on vain varoitus nyt minun puoleltani. Jos lähdetään näin toimimaan, niin tälle keskustelulle ei tule mitään loppua. Ei muuta. Ilman mikrofonia salista. Mrs. McAvey. Hyvä McAvey. Jos yksi jäsen sanoo, ettei tästä voida äänestää, niin siitä ei voida äänestää. Näin sanovat säännöt. Mutta muodollisesti ei ole vastustettu, joten äänestetään. Edustaja Salafranca. Señor presidente, es importante puheenjohtaja, nyt on tärkeää, että me selvennämme tosiaan tämän menettelytavan. Nyt tavallisesti silloin, kun annetaan suullinen tarkistus, täytetään ne muodollisuudet, joita on. Ja tässä suhteessa valiokunta antaa kantansa. Nyt meidän täytyy selventää ne tapaukset, joissa kompromissitarkistus, esimerkiksi tässä Makoveon tapauksessa, ne ei ole osa tarkistusta. Minun henkilökohtainen kantani on, että tämä tarkistus ei ole yhteensopiva, mutta uskoisin, että me voisimme äänestää ja silloin siinä tapauksessa saataisiin enemmistö vastaan, koska se on tätä kompromissia vastaan tämä tarkistus. Salafranca, das exakt. Juuri tuota minä ehdotin. Muodollisesti ei ole vastustettu sitä, että äänestetään, joten äänestetään. Ja kysyisin nyt, ketkä puoltavat suullista Makovain tarkistusta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten 27. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää Sosiaalista puolesta vai vastaan? Vast- vastaan siis niin paljon, että hylättiin 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44, 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Uskokseni hyväksytty, mutta tarkistetaan koneäänestys. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 37.27 hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56. Toinen osa puolesta Toinen osa. Ensimmäinen osa raukeaa, jos kompromissi viisi hyväksyttiin. 56 toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää ei, selvä. Luultavasti hyväksytty. Äänestys alkaa. 61. Äänestys päättyy. 33-32 hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko teksti, ketkä puoltavat koko mietintöä. Koneäänestys. geschlossen. Der Abschluss ist geschlossen. Der Bericht ist mit Äänestys päättyy 60 puolesta kaksi vastaan neljä tyhjää. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, herra Rutsek. ja nyt katsotaan, onko Preda Islannin mietintönsä kanssa yhtä menestyksekäs. Edustaja Preda, onko teillä vielä sanottavaa? Ei. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 28 puolesta vastaan tyhjä Liberaalitko eivät äänestä? Toistetaan vielä. Suullinen tarkistus kolme. Uudestaan. Ei vaan 28 äänet puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme. Die Liberalen haben diesmal zugestimmt. Liberaalit puolsivat tällä kertaa. Äänestys päättyy. 35-27 hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Anteeksi. Aina suullisen tarkistuksen kerran, kun se on tänne kirjattu. The Green Group, unfortunately, is totally... Valitettavasti vihreä ryhmä on tätä suullista tarkistusta vastaan. Ja, dann können wir nur... No siinä tapauksessa kompromissi kuusi ilman suullista tarkistusta. Muuta me voi. Kompromissi kuusi ilman suullista tarkistusta äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mitäs sosialistit? No tarkistetaan siinä tapauksessa. 38. 38. Ja, Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 35, 27 hyväksytty. 39 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta raukeaa tuon 38 takia. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siinä kolmonen, joten nyt loppu äänestys koneäänestyksenä. No. Äänestys päättyy. 56 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. Sydämelliset onnittelut. Wir haben jetzt ein Gespräch mit dem Nyt esityslistalla on keskustelu Montenegron parlamentin puhemiehen kanssa. Keskeytän viideksi minuutiksi. Viiden minuutin tauko. President, ambassadors, friends. Arvoisa puhemies, hyvät vieraat, ystävät, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Montenegron parlamentin puhemiehen Ranko Krivo-Kapicin. Olemme iloisia, että olette täällä tänään – emmekä ensimmäistä kertaa keskusteluita vuonna 2006. Olitte hyvin tärkeällä hetkellä ennen kansanäänestystä täällä. Nyt olette ollut parlamentin puhemies jo kymmenen vuoden ajan. Näin varmasti teillä on hyvin mielessänne kaikki muistot kaikesta, mitä on tehty. Tämä ei ehkä ole helppoa. Teillä on vastustajillenne. Viime, viik- viime kuussa hyväksymme suosituksia, miten maa voisi edistyä paremmin. Monessa mielessä pidämme Montenegron länsi-Balkanilla myönteisenä esimerkkinä. Se on alueen ainoa maa, joka tällä hetkellä neuvotteluu. neuvottelee ja sillä on hyviä tuloksia EU-aiheisen lainsäädännön hyväksymisessä – ja kansalaisyhteiskunta on mukana, mm. joten tässä muutama aikaansaannos, josta maanne voi olla ylpeä. Näitä ponnisteluita on kehiteltävä edelleen, jotta voidaan hyödyntää alueen kansalaisten asemaa. Siksi on hyvä, että saadaan lisää tuloksia, ennen kaikkea oikeudellinen riippumattomuus, tilivelvollisuus oikeuslaitoksen osalta – korruption vastainen taistelu ja se, että tutkinta ja tuomiot saadaan myös korkean tason korruptiotapauksissa. Järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu ja työmarkkinoiden joustavuus, kilpailukyvyn tukeminen ja hyvät suhteet kaikkiin naapureihin ovat tärkeitä asioita – Hienoa, että voitte pitää puheenvuoron, mutta sitä ennen pyytäisin kollega Kukania lyhyesti puhumaan ennen kuin te saatte puheenvuoron. Arvoisa puhemies. Thank you very much, Mr. President. What an honor to... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Mikä kunnia onkaan puhua täällä Montenegron parlamentin puhemiehen edessä. Haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi tänne kokoukseen. meidän parlamentin välisten, välisen valtuuskunnan kokemuksella voin sanoa, että yhteistyö Montenegron parlamentin edustajien kanssa osoittaa, että tämä eurooppalainen hanke odotetaan hyvin vakavalla tavalla, hyvin tosissaan. Ja vaikka keskustelut ovat joskus hankalia, niin olemme aina saaneet aikaiseksi yhteislausunnon hyväksymiseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Montenegrossa on olemassa poliittisen dialogin kulttuuri ja se on erittäin tärkeä asia Länsi-Balkanilla. Minä haluaisin rohkaista arvon puhemiestä jatkamaan liittymisneuvotteluja neuvotteluita sillä tavalla, kun ne ovat tähän asti edenneet. Ja haluan myös korostaa sitä, mitä puheenjohtaja sanoi, että Montenegro on ainoa valtio, joka on liittymisneuvotteluissa, on tärkeää, että tämä lainausasia pidetään tapetilla tällä alueella. On hyvä, että Montenegro on tässä mukanaan. Heidän pitäisi valmistautua tähän asiaan, mutta se on myös suuri vastu, että he ovat ainoa maa, joka on liittymisneuvotteluissa tällä hetkellä. Me tarvitsemme esimerkkejä Balkanin maalta, että asiat voidaan tehdä, kuten Kroatia ja Montenegro ovat tehneet silloin, kun kriteerit täytetään eurooppalaisen integraation kannalta, niin silloin liittyminen on mahdollista. Se on vahva argumentti muille maille, kun toisinaan kritisoidaan Eurooppaa siitä, että me emme pidä sanojamme ja No, minulla ei ole negatiivisia kommentteja, te tiedätte erittäin hyvin, missä ne piilevät. Niitä on yhä edelleen, mutta on hyvä, että tässä aloitetaan liittymisneuvottelut ja näillä luvuilla 23-24 ne ovat kaikkein herkimmät aiheet monissa maissa. On kuitenkin tärkeää, että tämä metodi on nyt käytössä, se on paljon tehokkaampi ja se mahdollistaa sen, että keskitytään kaikkein vaikeisiin, vaikeimpiin ja tärkeimpiin aiheisiin. Kiitos puheenjohtaja. Thanks a lot, Mr. President Brock. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Brock, aivan kuten äh, puheenjohtaja mainitsi. Minä äh, hiukan ennen itsenäistymistä otin täällä jo esiin, miten tärkeää on perustaa valtio oikealla tavalla ja olen ylpeä siitä, että olemme toimineet oikealla tavalla ja äh, olemme saaneet EUn tuen. Tämä on tärkeä esimerkki muille Balkanin maille. Äh, täytyy ratkaista tärkeät kysymykset, asiat tuottavasti ja rauhanomaisesti Montenegron parlamentissa olen tavannut neljä EUn puhemiestä. Erittäin mukavaa, että täällä on yksi heistä, entinen puhemies Pöttering. Ja minulla on ollut hyvät suhteet hänen kanssaan ja hän tuki paljonkin Balkania ja Montenegroa kohti EUhun liittymistä ja käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni myös teitä Mm. ja myös eh, edustaja Kukan, joka on täällä paikalla. Hän on, eh, meillä on ollut neljä yhteisistuntoa eh, yhteisparlamentaarisen valiokunnan tai valtuuskunnan kanssa. Nyt olemme neuvottelemassa 23-24 luvuista, jotka ovat olennaisia Montenegrolle. Haluaisin puhua uusista kysymyksistä Montenegrossa. Montenegron parlamentilla on vain rooli. Parlamentti on Montenegron integraation näyttämö. Nythän parlamentti on avainasemassa, kun Montenegro integroituu huolimatta siitä, että monet ovat olleet vastaan EUta. Mutta me teemme nyt yhteistyötä tässä kysymyksessä ja parlamentti tekee paljon töitä, jotta saadaan nämä perustuslaki muutettua. Se on hyväksytty 2007 vuosi itsenäistymisen jälkeen ja nyt olemme puuttumassa oikeuslaitokseen. Ja on, nämä ovat avainkysymyksiä, jotta me saamme uusia malleja yhdessä Venetsian komission kanssa. Ja tällä tavoin saamme vakaammat puitteet, jotta oikeuslaitos olisi täysin riippumaton ja myös vastuuvelvollinen tällainen äh, valta olisi oikeuslaitoksella, jolla on demokraattinen äh, vastuu ja oikeutus. Me olemme tehneet töitä, äh, jotta saamme muutettua perustuslain ja haluamme taata oikeuslaitoksen riippumattomuuden. Uskon, että uusi parlamentin valiokunta joka puuttuu tähän peruslakikysymykseen, saa tehtävänsä loppuun muutaman kuukauden sisällä. Ja, ja haluamme muuttaa aika tuoretta tuomiolaitostamme myös. Näihin avoinna oleviin lukuihin me haluamme löytää oikeat mallit. Ja odotuksena on, että tuomiolaitos toimii myös paremmin. Parlamentti on valvonut tehokkaasti hallitusta. Meillä on ollut 87 kuulemista ja parlamentin, parlamentaarinen selvitys myös. Se on ainutlaatuista tämä parlamentaarinen selvitys ja se tapahtui vaalikampanjan aikana vain 15 päivää ennen vaaleja päävaalilistan ehdokas oli parlamentaarisen tutkimuksen kohteena. Tässä parlamentti on toiminut siis Tätä tutkimusta tehtiin äh, kampanjan, valin, kampanjan aikana ja tämä oli uusi valtaulottuvuus parlamentaariselle demokratialle uudessa demokraattisessa maassa ja toivon, että tulevaisuudessakin tämän tyyppistä tehokasta työskentelyä parlamentissa nähdään. Nyt meillä on useita kuulemisia ensi vuonna. Korruption vastainen valiokunta, siinä esimerkiksi, ja minun täytyy painottaa Montenegron parlamentin uusia ulottuvuuksia. Budjettivaliokunta, korruption vastainen valiokunta ja Eurooppa-integraation valiokunta. Näissä on oppositio. Mutta tässä integraatiovaiheessa on tärkeää tällainen yhteistoiminta uusi integraatiomalli ja sen mukaisesti me olemme ottaneet useisiin valiokuntiin tämän tyyppisiä toimia liittymiseen liittyviä elementtejä ja toivon, että nyt otamme mukaan myös kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöt ja toivon, että tällä tavoin koko yhteiskunta saa voimansa liikkeelle. Ja nyt todellakin tämä yhteiskunta on mukana institutionaalisissa vaiheissa prosessissa. Meidän täytyy ottaa kaikki yhteiskunnan osiot mukaan neuvotteluihin, kun arvioimme EUn arvoja. Ja haluaisin vielä painottaa mahdollisuutta, että seuraavan kerran kaikki nämä näkökohdat äh, käsitellään äh, tuottavammin. 23-24 ovat avainkysymyksessä. Kysy. Ei ole ainoastaan uusista demokratioista, vaan oikeusvaltioperiaatteesta – ja koko yhteiskunnan kypsyydestä. Joka tapauksessa osoitus yhteiskunnan tehokkuudesta ja kypsyydestä on myös oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen me korkealle tasolle me Montenegrossa en tiedä missä vaiheessa ollaan täydessä kypsyydessä, mutta hyvin korkealla tasolla joka tapauksessa näillä avainalueilla. Niin, jos nyt katson tuota kelloa, niin puheeni on vähän venähtänyt, mutta Montenegro on erittäin tärkeä pieni maa alueella. Se on hyvänä esimerkkinä. Meillä on hyvin erilaisia kulttuurisia osioita. Meillä on monta kulttuurista yhteistyöä, yhteisöä ja monietninen, monikulttuurinen yhteiskunta. Meillä on Montenegro on syntynyt viimeisten vuosisatojen aikana ja nyt ollaan saatu integroitua kaikki nämä vähemmistöt Montenegrossa yhdeksi yhteiskunnaksi. Ja tämä on erittäin tärkeä esimerkki muulle Balkanin alueelle, vaan kaikille muillekin. EU, EUlle e e, esimerkkinä ja koko maailmalle. Ja me haluaisimme todellakin auttaa koko tämän alueen uudelleen integroitumista itsenäisinä valtioina. Me olemme tehneet viime, teimme paljon myönteistä viime vuosisadalla ja uskoisin, että meillä on paljon yhteistä perintöä. Myönteisiä saavutuksia viime vuosisadoilta ja tätä kautta saadaan Balkan mukaan EU-hun. Edelleen Montenegro tekee tämän asian parissa töitä. Niin kuin tiedätte, Meillä on ollut parlamentaarinen foorumi jo kymmenen vuotta. Ja tämä on alueellinen elin Balkanilla. Ja siinä kyse on yhteensovittamisesta ja siitä, että suhteemme ovat läheisemmät parlamenttien kesken tuolla alueella. Kiitoksia kaikille ystävilleni täällä. Kiitoksia, että tulitte. Charles Tannock on tehnyt hyvinkin paljon päätöslauselman ja Holacek on täällä ja monet muut. Me tiedämme, että meillä on ystäviä. Haluamme auttaa välttämään virheitä. Kiitoksia tuestanne Montenegroa kohtaan. Haluan ilmaista tyytyväisyyteni, koska näen, miten Kroatia on tässä jo vertainen, täysin vertaisjäsen jo, ja uskon, että tätä kautta koko alueella tulevaisuus on paljon parempi. Kiitos. President, thank you very much for... Arvoisa puhemies, oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt keskustelu. Ensin Trastanok. Kiitos puheenjohtaja ja lämpimät tervetuloa toivitu, toivitukset, toivotukset äh, puhemiehelle. En nähnyt esitelmän alkua. Kuten tiedätte, minun mietintöni hyväksyttiin ilman sora-ääniä. Se hyväksyttiin tässä valiokunnassa merkittävällä enemmistöllä. Siinä oli kompromissiehdotuksia ja äh, se, oli, se meni hyvin läpi Montenegron ystävänä joutuu tekemään rakentavaa kritiikkiä, mutta uskon, että teidän maanne kulkee oikeaan suuntaan. Me toivomme, että painopistealueet luvut 23 ja 4, korruptio, järjestetty rikollisuus ovat korkealla. Aikaisessa vaiheessa esityslistalla komissio ja eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että nämä tekijät ovat erityisen herkkiä alueita Balkanilla. Uskon kuitenkin, että te ja parlamentin teette voitavanne, jotta nämä luvut saadaan hyvin avattua ja etenette tästä hyvään suuntaan. Tässä oli hyviä tarkistuksia, joita tehtiin ja tässä puhuttiin vähemmistön oikeuksista, ympäristöstä, asioista, jotka liittyvät parlamentin resurssien parantamiseen. Ja parlamentti on, ja on tullut erittäin paljon eteenpäin ja muun mm. muassa seuranta on parannettu erittäin hyvin ja täällä on myös tällaista Euroatlantin suuntaan kallellaan olevaa edistystä, johon pyritään – Ehm, Montenegro on toiminut oikean suuntaan. Tässä oli tämä rajakiista Kroatian kanssa, joka näytti aiheuttavan pientä kitkaa, mutta toivottavasti tämä ei jatku enää pitkään. Sitten kun Kroatia liittyy EUn jäseneksi, me kiitämme myös Montenegron roolia tällaisena alueen asiamiehenä, joka hoitaa kiistoja naapurimaiden kanssa Albania, Bosnia, ja te neuvottelette nyt te neuvotteleva ehdokas, ja teidän toimet ollaan seuraamaan hyvin tarkkaan, kun etenette kohti Euroopan unionin ja toivottavasti myös Naton jäsenyyttä. Minulla ei enempää, kiitos. Kiitos. Puhemies, mainitsitte ystäviänne. Teillä on paljon ystäviä täällä parlamentissa, ainoastaan tässä valiokunnassa. Sosialistidemokraatit ovat myös ystäviänne ja me ajamme EUn laajentumista ja integroitumista. Tämä meidän politiikkamme, että Länsi-Balkanin maat, Montenegro mukaan lukien, saadaan Euroopan unionin jäseniksi. Totta kai teidän on hoidettava kotitehtävät, se on ihan selvää. Me voimme kannustaa, voimme auttaa, voimme tukea, mutta teidän pitää hoitaa lopulta kotitehtävät, joten oli hyvin kannustavaa kuulla teiltä, että Montenegrossa on konsensus, koska se on perustana, että poliittiset puolueet yhteiskunnassa ovat konsensuksessa tästä suunnasta. Oli hyvä kuulla esimerkiksi tärkeiden valiokuntien puheenjohtajat, Euroopan valiokunta esimerkiksi, ovat opposition käsissä. Ja konsensus on siis ilmeisesti olemassa, se on hyvä. Te tiedätte, mitä on tehtävä taistelussa korruptiota vastaan. Siinä, miten valtio järjestää hallintonsa ja niin edelleen. Te tiedätte, mitä on tehtävänä ja olette oikealla tiellä, mutta haluaisin kysyä, kun tärkeää on samalla se, mitä kokemusta niin kutsutuilla uusilla jäsenvaltioilla on. Maan on tärkeää valmistautua ainoastaan hallinnon osalta korruption taistelussa, mutta myös taloudellisesti, koska kun tulee osalliseksi viiden miljoonan kansalaisen kuluttajan markkinoita, se luo joitain mahdollisuuksia, mutta – myös sulla paine tämän talouden suuntaan. Joten olisin kysynyt, miten suhtaudutte tähän kysymykseen? Mitä voitte sanoa maanne talouden kehityksestä, kun valitettavasti elämme sellaisia aikoja, että useimmat maista, mitä ehkä kaikki jäsenvaltiot kohtavat taloudellisia ongelmia. Ollaan ehkä vaikutuksia myös teidän maahanne. Voisitteko sanoa tästä jotakin? Ehkä myös, miten me voimme auttaa ainoastaan jäsenyyttä valmisteltaessa rahoituksen kautta, mutta myös jotenkin niin, että taloudet integroituisivat paremmin jo tässä vaiheessa ennen varsinaista jäsenyyttä. Ja viimeinen kommenttini on jo mainittukin se, että Montenegro on siellä ryhmän johtajana ja Kroatian osalta äänestettiin juuri viimeistä mietinnöstä – Kroatian jäsenyys näin vahvistuu ensimmäinen seitsemättä ja sitten te olette seuraavana ja teillä on paljon vastuuta Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania. Voitte näyttää näin ystäville siellä, että jos tekee kovasti töitä tavoitelleksaan jotain, se on mahdollista. Mainitsitte tämän, tunnustatte tämän tärkeän roolin, joka Montenegrolla on tehtävä, koska ainoastaan siis Montenegroa, vaan naapurimaita – ja tulevia EUn laajentumisia koko tällä alueella. Kiitos. Thank you, Chair. Kiitos. Puheenjohtaja ja tervetuloa meidän parlamenttiin, Montenegron parlamentin puhemiehelle. Kuten kollegani sanoivat, teidän maan on ollut varsinainen menestystarina – ja oli Renha, äh, edellinen äh, laajenemiskomissaari, äh, niin nyt on kulunut kahdeksan vuotta ja siitä, kun edellinen kierros alkoi ja olette edelleen menestystarina. Olette pienin maa tällä alueella, Balkanin alueella, mutta olette kuitenkin kaikkein kunnianhimoisin. Minä olen eräs niistä, joka halusi aloittaa jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa, sillä minä uskon vakaasti, että ainoastaan silloin, kun neuvottelut aloitetaan, niin silloin pystyy tekemään tarvittavia muutoksia ja uudistuksia oikealla tavalla. Te, Montenegro on myös maana jäsenyydestä neuvottelevana maana, niin teidän pitää tulla tietää, että me olemme myös valmiita kulkemaan eteenpäin ja ehkä tarvittavat askeleet on saavutettu. Suurin ero se on suurin ero Montenegron ja muiden alueen maiden välillä. Nämä maat eivät välttämättä usko uudistuksiin, sillä he eivät tiedä, mitä tulevaisuus on tullessaan. Mielestäni on tärkeää, että nyt ei ainoastaan oteta opiksi siitä, kuinka te toimitte, vaan nyt olisi myös hyvä, että me osaamme määritellä sen, mitä me pystymme tekemään. Uudistusten moottorina toimii aina se, aina se että ne ovat tulevaisuuden kannalta realistisia ja tuovat hyvää tullessaan, kun maat tiedättävät, että uudistuksia, uudistuksista seuraa palkintoja, niin silloin olla valmiita menemään seuraavalle askelmalle. Ja te toimitte juuri näin. Te tiedätte, että työtä on vielä edessä. Te tiedätte, kuten mekin, minä olen Tanakin varjoesittelijä, en ole ollut yhtä aktiivinen kuin hän. Minä en jättänyt yhtään tarkistusta hänen tekstiin. Se mielestäni hän sai esille kaikki positiiviset asiat tästä neuvotteluprosessista, mutta hän korosti myös onnistuneesti sitä, mitä, sitä työtä, mitä on vielä edessämme. Siksi olettekin, tai Montenegro onkin mielestä niin erittäin onnistunut tässä prosessissa. Minulla on ainoastaan yksi kysymys. Teidän roolinne alueella oli johtava rooli sikäli, kun te olette, kun ajatellen yhteistyötä naapurimaiden kanssa, koetteko te, että tämä yhteistyö ja naapurimaiden kanssa on edelleen tärkeää? Mielestäni se olisi erittäin hyvä asia, sillä Montenegro on maa, joka ei ollut, ole ollut mitenkään mukana missään, mikä on ollut, mistä olisi vaikea puhua, kun puhutaan Balkanista. Ei ole ollut mitään sotilaallista välin tuolla naapurimaihin. Te, Montenegro on maa, joka voi helposti järjestää tapaamisia, jonne kaikki voivat osallistua. Oletteko sitä mieltä, että Montenegro voi edelleen jatkaa johtajana naapuruussuhteissa ja alueellisessa yhteistyössä Valkanin alueella, vai oletteko te sitä mieltä, että tämä vie vielä aikaa ja teidän pitää keskittyä nyt neuvotteluprosessiin? Kiitos. Herzlich willkommen, Branko, und ich will dem Herrn Oikein sydämesti tervetuloa. Ja Rusicille sanoisin, että ei kannata olla katellinen. Ranko ei kuulu puolueen perheeseen, mutta me olemme kuitenkin hyviä ystäviä. Kyllähän enemmän varmasti sinun perheeseen kuuluu enemmän kuin minun perheeseen. Ei kannata olla katellinen siis. On hyvä, että montenegrolaisten kanssa voidaan kollegiaalisesti tehdä yhteistyötä ja puhua asiasta oikeilla nimillä – Kuten Anna sanoi, on selvää, että ongelmat eivät ole samat kuin naapurimaissa, joten se on vähän helpompaa kuin niissä maissa, joissa on entisiä jännitteitä paljon enemmän. Olisin mielelläni kuullut vähemmistö aiheesta. Voisitteko sanoa siitä jotakin? Millä tapaa Albanian, Bosnian vähemmistön kanssa on ongelmia tai, tai suuren serbi väestön osalta. Ehkä voisit sanoa jotain näistä kysymyksistä. Muuten painottaisin Annan juuri sanomaa. Sydämellisesti pyytäisin, että Stine Forumia käytetään edelleen ja toivon, että toimit edelleen tässä, jotta alue voisi tehdä yhteistyötä. Mielestäni neuvottelut, joita käydään, eivät niinkään kuormita ehkä puhemiestä. Ja näin hänellä on vähän aikaa vielä pyrkiä tukemaan paremmin vielä tätä sovintoprojektia. Stini on tässä todella hyvä mahdollisuus. Ja jos meidät kutsutaan, niin uskoisin, että kollegatkin mielellään ovat siellä käytössä. Paljon kiitoksia ja toivotan menestystä neuvotteluihin. Edustaja Lunacek of all the friendships. In... Also on behalf of the Green Safer Group. Niin, vihreidenkin puolesta haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne parlamenttiin. Erittäin hyvä ajatus, että tulette tänne puhumaan meidän eh, virallisten kokoustemme välissä. Erittäin hyvä tapa, joten tervetuloa. Haluan eh, ilmaista tyytyväisyyteni myös siihen, että teidän parlamenttinne on, siitä on tullut integroitu tekijä EU-integraatiossa, vaikka tietenkin jännitteitä parlamentissakin on. Se, jatkaa siitä, mitä Rova Pak sanoi. Ensinnäkin montenegrolaiset ja serbit. Montenegrossa siellä oli tiettyjä jänniteitä, esimerkiksi lippukysymys ja muuta. Onko teillä päivityksiä annettavanne, annettavana tässä asiassa? Ja sitten nämä muut asiat, jotka ottaisin esiin. Minä olen hiukan huolissani Montenegrosta. Se on hiukan oma tehtäväni. Minä haluan esittää myös kritiikkiä, mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä, että se, että neuvottelette nyt EUn kanssa 23-24, se on avattu, se ei ole hyvä pelkästään Montenegrolle, vaan koko Balkanille ja myös EUlle. On hyvä, että seuraava maa on jo tulossa Kroatian jälkeen. Eli erittäin hyvä, että näin on. Nyt on huolia esitetty myös median vapaudesta, tiedotusvälineiden vapaudesta on uhkailtu toimittajia aikaisemmin. Tästä joitakin tapauksia on viety oikeuteen, tiedän sen. Pääministerin sisar on vienyt oikeuteen myös toimittajana ja on, siinä on televiestintäyritysten yksityistämistä kritisoitu. Tämä on ikään kuin kriittinen tapaus. Minä tiedän, että tuomioistuin hoitaa tässä vaiheessa asiaa, mutta tämä on minun mielestäni melko kriittinen asia. Myös muut kysymykset muissa toimittajiin kohdistuvissa uhkaustapauksissa on edistytty hyvin vähän. Mm, minulle on sanottu, että koska he kritisoivat hallitusta, saattaa olla, että ne saavat vähemmän, nämä lehdet saavat vähemmän ilmoituksia yrityksiltä ja mainostuloja. En tiedä, voitteko sanoa kyllä tai ei, mutta haluan ottaa tämän asian vain esiin täällä, koska täällä on useita kollegoita. Tällaisista asioista ollaan huolissaan. Myös tiedotusvälineiden riippumattomuudesta ollaan huolissaan. Ja vielä naisten edustus parlamentissa – minä ja muut me olemme tyytyväisiä eh, siitä, että tavoitteena oli saada 30 prosenttia naisia parlamenttiin. Jos nyt laskin oikein, niin taisi olla ainoastaan 17 prosenttia tällä hetkellä. Miten te nyt eh, parlamentin puhemiehenä pyritte muuttamaan tilannetta niin, että tulevaisuudessa on enemmän naisia, ainakin 30, naisia, 30 prosenttia naisia koska maa on tulossa EU-hun. Eiväthän asiat tällä tolalla ole kaikissa EUn jäsenvaltiossakaan. Mutta jos ähm, teillä olisi tällainen äh, vaali äh, vaaleissa olemassa ja äh, olisi hyvä, että saataisiin se muuallekin niin, että naiset valitaan todella sieltä listoilta eikä vain laiteta heitä sinne listoille. Ja lopuksi vielä olen nähnyt, että Montenegro johtaa tosiaan Balkanin maita tässä. E, tämä on vaikea kysymys, mutta erittäin myönteistä kehitystä. Aikaisempi hallitus ja aikaisempi pääministeri kutsui kaikkien alueen, e, kaikki alueen oikeusministerit paikalle. Toivottavasti e, tämä alue tarvitsee tällaista johtajuutta joten haluaisin kuulla myös siitä, että onko parlamentti aktiivinen täm, tällä samalla tavalla. Kiitoksia. Toivottavasti eh, tulevaisuudessakin on hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitos Rakasin. Kiitos puheenjohtaja. Puhemies, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi alderyhmän nimissä. Ja totta kai haluaisin onnitella teitä tähän mennessä tehdystä työstä. Oletan, että Irlannin puheenjohtajakaudella voidaan avata lisää uusia lukuja. Se olisi varmasti kannustava tekijä Teillä täytyy joka on Brysselissä tänään ja pyrkii historialliseen kompromissiin, mutta myös selkeä viesti kaikille muille alueen maille. Montenegro, Serbian, Kosovon troikaan nyt varmasti kaikkein myönteisin. Ja se on nyt tavallaan johtoryhmänä kaikille muille, jotka ovat jotenkin nyt vähän hukassa. Eivätkä vielä oikein katso tulevaisuuteen, vaan lähinnä menneisyyteen. Mutta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni. En halua Lohjan toimia sinänsä – mainostaa, mutta mitä hän sanoi tulevaisuudesta, Montenegron tulevaisuudesta, liittyy juuri tähän sukupuolivähemmistöjen asemaan. Hän sanoi, että tunnustettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa, että kyse on vihapuheesta. Tämä ei ole sinänsä EUn kanta, vaan minun kantani. Minä olen sitä mieltä, minä yksinkertaisesti uskon, että Montenegron on sijoitettava paljon enemmän keitelleksään vuoropuhelua kaikkien, sanoisinko, jäsen, anteeksi, kansalaisjärjestöjen ja hallituksen välille. Se, mitä sanottiin tai tehtiin, niin jätettiin ihan huomiotta. Ja se, että tällainen viesti jätetään huomiotta, on ehkä tietty strategia, ehkä taktista. Mutta mielestäni tällainen taktiikka ei ole nyt paikallaan. Uskoakseni arvojärjestelmä Euroopan unionissa on sellainen arvojärjestelmä, jota on kunnioitettava myös Montenegrossa, kuten Ulrike juuri sanoi, mutta myös kaikenlaisissa keskusteluissa kansalaisjärjestöjen kanssa suhteessa niihin, jos voidaan hyväksyä, että kirkko nähdään kansalaisjärjestönä. Puheenjohtajan mikrofonia. Thanks a lot. Uh, Kiitos paljon. Minä yritän puhua lyhyesti maatalous, kuten muutkin tekijät ovat vaikea asia. Me maksamme nyt, kuten muutkin maat, niin asuntokuplan hinta nyt ei nyt ehkä niin pahasti kärsi kuin Bulgaria tai Espanja. Meillä on kuitenkin kasvava talous ja uusia hankkeita varmasti tulee. Meillä on paljon vesi voimaa. Ja uskon, että me pystymme pitämään kasvun yllä. Kasvu on tällä hetkellä 0,5 prosenttia, mutta meillä on kuitenkin paljon potentiaalia kasvulle, hyviä näkemyksiä, mikäli olemme älykkäitä, enkä menetä paljon tilaisuuksia, niin olen hyvin optimistinen tulevaisuuden kannalta. Keskustelin Kroatian Ivanovicin eh, pääministeri esittelen kanssa, niin Dubrovnikin alue ja Montenegron ranta-alue, niin siellä on paljon potentiaalia kasvulle. Ja uskon, että nämä positiiviset näkymät tulevat kertautumaan. Ja Montenegrolla on hyvät yhteydet Kroatian ja tämä tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa. Kiitos paljon kannatuksesta. Olemme saaneet paljon tukea EUlta. Ja no, yritän olla objektiivinen, mutta Montenegro. No, minulla on paljon kokemusta. Olen 24 vuotta viettänyt parlamentissa neljässä eri valtiossa. Ja nyt voisin sanoa, että Montenegro on hyvä tasapainottava tekijä tällä alueella. Ja no, tämä on tärkeää niin Montenegrolle kuin koko alueen vakaudelle. Ja me pyrimme me pysymään tässä tilanteessa. Me pyrimme luomaan parlamentaarisen formin ja me haluamme käyttää tätä, jotta alueen parlamentit voivat tehdä enemmän yhteistyötä. Olen keskustellut tästä Makedonian, Kroatian, Slovenian parlamentin edustajien kanssa ja mukaan olisi saatu myös Kosovo, Serbia ja Bosnia. Ne olisivat ehkä nämä kaikkien vaikeimmat tekijät tässä foorumissa. Montenegro on ollut aina ainutlaatuinen alue Balkanilla ja me pyrimme yhdistämään näitä eri maita tällä alueella. Me olemme pyrkineet ottamaan muita Balkanin historian avainhetkellä. Toris oli täällä aluksi. Oli sieltä hyvä, että puhutaan myös näistä vähemmistöistä. Meillä on paljon vähemmistöjä ja tyypillisiä ja myös vähemmän tyypillisiä albaanialaiset ovat tärkeä osa Montenegroa. Sitten on ortodoksinen enemmistö. Se perustuu 1800-luvun historiallisiin hetkiin. Tällöin toimittiin eri tavalla islamin uskoisten saavoissa maahan. Hän antoi niin maahantulijoiden toimia omilla tavallaan 1800 luvulla Montenegro oli kristillinen teokratia aina vuoteen 1851, ei pidä unohtaa sitä. Mutta tällainen johtajien kypsyys on ollut pohjana nykyajan monikulttuuriselle ja monietniselle yhteiskunnalle. Ja se on johtanut myös meidän itseluottamukseen, joka meillä on tällä hetkellä. Lisäksi on serbialainen, no ei vähemmistö, vaan kansanosa, kuten muukin kansanosat. En ikinä käytä sanaa vähemmistö. Kroatialaisiakin on yksi prosentti. En käytä vähemmistösanaa, sillä meillä on hyvin runsas kulttuuriperintö ja vähemmistösana on hieman loukkaava. Käytän sanaa kansanosa. Servejä oli 9 prosenttia vuonna 1991, nyt heitä on 27 prosenttia. Tässä on liikkuvuutta. Se, että sanotaan vähemmistö, se on poliittinen kannanotto eikä mitenkään etninen kannanotto enemmänkin EU-integraatiovaliokunnan johtaja on serbialainen, joka vastusti aikanaan Montenegron itsenäisyyttä. Ja maatalousvaliokunnan puheenjohtaja halusi, että Serbia pysyy, Montenegro pysyy Serbiassa. Ja no, me olemme saaneet yhteensovitettua kaikki nämä eri poliittiset vastustajat ja se onkin ollut tärkeää. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että puhutaan etnisistä juurista. Veljiksistä toinen saattaa olla servittorina montenegrilainen. He ovat veljejä ja tällaisia tapauksia erittäin paljon. Ja optimismin perustana toimii se, että meillä on useit, uusi sukupolvi, jossa on ortodoksia, islaminuskoisia, katolaisia. He pitävät itseään montenegrolaisia heidän eri taustoistaan huolimatta. Me kasvamme ö, kansana, emmekä eri ö, etnisyysryhmien ö, summana. Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeää, ja se on eräs erittäin suuri ö, ö, positiivinen asia tulevaisuuden kannalta. Median vapaus. No, kaksi parhaiten myyvää lehteä ovat opposition lehtiä. Ja eräs näistä lehdistä melkeinpä on suurempi kuin itse puolue, ja toinen on sitten servimielinen lehti. Ne eivät ole hallitusta, vaan ne tulevat oppositiota. No, Meillä on tiettyjä ongelmia ollut mm, tähän liittyen, mutta ne saadaan varmasti hoidettua. Minä uskon, että meillä on hyvä vallan tasapaino tällä alueella. Lisäksi on tämä oikeustapaus, jossa pääministerin sisko taistelee lehtiä vastaan. Deutsche Telekom-asia tutkittiin parlamentaarisessa tutkimusryhmässä. Ja tässä tutkimuksessa Löyvistinen sisko ei suojeltu. Mutta tässä ei ole mitenkään suojeltu pääministerin siskoa. Ei pidä myöskään unohtaa parlamenttivaalien alla kampanjointia ja mitä silloin tapahtui. No, tässä on oikea tapa pyrkiä saamaan oikea tasapaino. Me kerromme tiedoista. Minä uskon, että me etenemme oikein, oikeaan suuntaan tällä alalla. Sitten on tämä servialainen kirkkoasia. Meillä on pääministerin kanssa ollut samat huolenaiheet. Minä uskon, että useita syytöksiä tapahtuu. Me olemme usein olleet eri mieltä, mutta uskon kuitenkin, että me meillä on kuitenkin samat, samanlainen parlamentti, molemmat ovat hyvin vahvoja ei niinkään uskonnollisesti, vaan poliittisesti. Ja nyt mainitsen muutamia asioita. Eli Matoa NATO kutsuttiin kolmanneksi valtakunnaksi ilman, että tästä rangaistiin mitenkään. Ja nyt 15 päivää sitten, ei mitenkään pommitusten aikana, vaan ihan 15 vuotta sitten, sitten äh, seksuaalivähemmistöjä vastaan hyökätään julkisesti. Ja tämä ei toimi Mm, lain mukaan. Ja äh, tämä se Tämä serkiläinen kirkko on ainut, joka ei toimi lain puitteissa. katolilaisen kirkon rekisteröitynyt, islamilainen uskonto on rekisteröitynyt ja muutkin uskonnot rekisteröitynyt, paitsi tämä serbilainen kirkko. Ja he hyökkävät vastaan niitä avainarvoja, joita me tuomme yhteiskunnassa suvaitsevaisuutta, seksuaalivähemmistöjä ja muita tärkeitä arvoja. Jotkut ovat kirjoittaneet, että kaikki suuret arvot tarvitsevat puolust- vastustajia ja kenties tämä servilainen kirkko on sitten Montenegrossa luomassa suuria arvoja, mutta No, haluaisin, että he toimivat kuitenkin lain mukaan, lain puitteissa ja lain opin mukaan. Ja toivottavasti pääministeri Dacic pystyy pärjäämään tässä asiassa. Kosovo on tässä ollut asiassa. Me pyrimme auttamaan Serbejä. Tapasin hänet epävirallisen vierailun aikana Serbiassa. Pyrimme tekemään yhteistyötä asian parissa tulevaisuudessa. Mutta kuten mainitsin aiemmassa lausunnossa, niin erittäin tärkeää on nyt se, että Slovenian jälkeen Kroatia, Kroatiasta tulee EUn täysvaltainen jäsen. Tämän integraation, tämä integraatio on tärkeä saada Balkanille, sillä Kroatia saattaa toimia tässä hyvänä esimerkkinä ja tukea niitä arvoja, jotka vievät meitä eteenpäin. Ja tämä ajankohta historiassa on sellainen, että se Oudessa se osoittaa, että me voimme olla myös tärkeä osa Eurooppaa. Kiitos. President Duranko. Puhemies Lanko, kiitos paljon tästä alustuksesta. Kiitos, että tulit tänne. Olisi varmasti hyvä päästä puhumaan myös yksityiskohtaisemmin vielä myöhemmin jäsenyysprosessista neuvottelusta, mutta edustaja Lunacek vielä. Kiitos, minä haluaisin vain muistuttaa siitä, että minä kysyin naisten osallistumisesta politiikassa ja parlamentissa. Mitä toimi, miten toimitte, että saadaan naisia ainakin 30 prosenttia parlamenttiin? Enemmän demokratiaa, enemmän naisia parlamenttiin kyllä tällainen selkeä yhteys on. Kun demokratia kehittyy, niin naisten osuus varmasti lisääntyy. Tiedostan tämän aivan täysin. Herzlichen Dank noch einmal, Herr Präsident. Oikein sydämestä kiitokset vielä kerran, puhemies. on onnea menestystä. Unterwegs.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 Meine Damen und Herren, ich darf in unserer... Hyvät naiset ja herrat, toivottaisin tervetulleeksi kokoukseemme Pierre Vimondin toimeenpanevan pääsihteerin Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Hän pahoittelee tulevansa pari minuuttia myöhässä. Ja hän nopeammin kuitenkin pääsi tänne, kun joukot maaliin, sanottakoon näin hän oli samaa mieltä. Olemme kiitollisia siitä, että Pevimon tuli tänne, tänään kommentoimaan ministerikokousta, jossa käsiteltiin Malin seuranta- ja tukiryhmän. Ja siinä on tarkoitus siis seurata Malin tilannetta – Voisimme varmasti kuulla tästä konferenssista jotain, joka järjestettiin Brysselissä helmikuun viides päivä. Isännöi niin Eko-Afrikan unioni ja Ekovas myös mukana. Me olemme hiukan myös turhautuneita siksi, että meillä vähän sellainen tunne, että kaksi ja puoli vuotta sitten ilmestynyt Sahelin strategia ei ole nyt vielä edennyt kovin pitkälle. Ja on todettava, että meillä ei ole ainoastaan Sahelin kysymys, vaan ulkosuudenhallinnon uudelleen tarkastelukysymys käsittelyssä. Ja olemme voineet nyt tammikuussa todeta, että lokakuinen päätös joken lähettämisestä. Malin ei ollut edes valmisteluvaiheessa. Ehkä voisi sanoa myös jotain siitä, mitkä syyt löytyvät tämän takaa. Ehkä mekin voimme olla tässä avuksi, kun meidän kaikkien yhteisen etujemme mukaista on, että tulevaisuudessa voidaan toimia hiukan nopeammin. Ja ehkä parlamentti, Euroopan parlamentti voi jossain tapauksissa olla avuksi, joten olisin kiitollinen jos voisimme näistä aiheista kuulla lähiottajien konferenssissa myös Euroopan unioni osallistui siihen ja siellä 50 miljoonaa euroa on luvattu tukena. Olen iloinen, että voitte nyt aloittaa meille näitä kysymyksiä. Pierre, teidän puheenvuoro. Thank you, thank you very much, Chairman. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti, ehkäpä äh, lyhyemmin kuin äh, tämä äh, missio itsessään, mutta ehkä ne annan hiukan päivitettyjä tietoja siitä, missä tällä hetkellä mennään viime päivinä Malissa tapahtumista – kriisin kolme ulottuvuutta. Sotilaallinen ulottuvuus, poliittinen ja diplomaattinen ulottuvuus ja koko asia, joka liittyy talouskehitykseen Afrikan maissa. Ja tällä tavoin pyrin vastaamaan myös kysymyksiinne, joita esititte tuossa johdannossa. Mutta mitä tulee sotilaalliseen tilanteeseen tällä hetkellä, me olemme siirtymässä vaiheesta toiseen. Malin joukot ja Ranskan joukot ovat miehittäneet useimmat kaupungit pohjoisessa Afrikan joukkojen avulla ja tällä hetkellä on noin 4000 ranskalaista sotilasta alueella Malin armeija on neljästä, neljän ja viiden tuhannen miehen välillä, 40 eh, afrikkalaisjoukkoa, eh, yli 2000 eh, miestä Chadista ja tällä hetkellä noin 2500 afrikkalaista ovat menossa kohti aluetta ja tästä ne tulee 5-6 tuhatta pikkuhiljaa. Tämä on koko ajan meneillään ja meillä on tässä edessämme uusi tilanne, jossa meidän täytyy katsoa, miten voimme vakauttaa tilannetta ja haluamme turvallisen kehityksen tälle maalle. Joitakin jotkut näistä kapinallisjoukoista ovat jo kadonneet. Siellä on yksittäisiä terrorisiskuja, tämän tyyppistä toimintaa, ja sitä kutsutaan yleensä asymmetriseksi sodaksi. Hyvin vaikea sodan muoto. Mitä EU sitten tekee ensinnäkin tukee äh, rahallisesti ja ammuksin Afrikan joukkoja 50 miljoonaa äh, Afrikan rauhanvälineeseen. Se ilmoitettiin muutama päivä sitten Addis Abebassa ja toiseksi me olemme käynnistäneet EUTM, Mission Euroopan eurooppalaiset ovat auttamassa ja neuvomassa Malin joukkoja. Ensimmäiset ovat saapuneet ja loput ovat tulessa, tulossa alueelle tulevina päivinä noin 500 henkeä, 200 kouluttajaa ja loput ovat miehistöä, jotka hoitavat käytännön kysymyksiä, myös väestönsuojelua Viime viikkoina olemme näin toimineet ja me olemme saaneet vastauksia jo 27 jäsenvaltiolta, jotka ovat antaneet oman panoksensa viimeisin Belgia, joka päätti siirtää Ranskan operaatiosta EUTM-operaatioon pari lähinnä helikopteriaan. Ja sitten edessämme on tietenkin koko kysymys siitä, lähdetäänkö hitaaseen eh, siirtoliikkeeseen eh, Afrikan joukot, jotka, joilla johdossa on Afrikan unioni, eh, ja siirretäänkö tätä YK rauhanturvaoperaatioksi ja äh, äskettäin asia käsiteltiin YK äh, turvallisuusneuvostossa ja äh, siellä päätöslauselmassa määritellään, että rauhan turvajoukko, joka menee neljänteen sukupolveen, vaikka suuri osa tästä joukosta – on tätä paikalla olevaa afrikkalaista joukkoa, mutta nämä 15 turvallisuusneuvoston jäsentä, he tarvitsevat vakuudet siitä, että me olemme päässeet vakaaseen vaiheeseen tila sotilaallisessa tilanteessa, jotta voidaan lähteä seuraavaan vaiheeseen, niin kuin Banki Moon on sanonut usein, eh, jos eh, halutaan joko pitää olla myös rauha, ja tämä ei ole vielä se tilanne, johon ollaan tässä, tähän mennessä päästy. Eli eh, tilannetta pitää arvioida tulevina päivinä ennen kuin pääsemme eteenpäin tämän mahdollisuuden kanssa. Uskoisin, että vasta kuukausien päästä perustetaan tämän tyyppiset rauhanturvajoukot ja tähän mennessä tai siihen mennessä meidän täytyy jatkaa nykyjärjestelyin. Tällä hetkellä Bamakossa, tämä on siis toinen kysymys, jonka otan tässä yhteydessä esiin. Tällä hetkellä Bamakossa tilanne, poliittinen tilanne on rauhallinen, poliittinen tiekartta on hyväksytty. Siinä on kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen niistä – aloittaa poliittisen prosessin, joka johtaa heinäkuun presidenttivaaleihin. Ja ensimmäinen kierros ilmoitettiin juuri 7. päivä heinäkuuta. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä on liian korkealla tällainen tavoite, mutta meidän täytyy tukea Malian, Malin viranomaisia jotta he pääsevät näihin tavoitteisiinsa. Ja toinen ulottuvuus liittyy kansalliseen vuoropuheluun ja sovitus, sovittelukomissioon. Siinä tuodaan kaikki poliittiset voimat yhteen ja kaikki eri yhteisöt myös yhteen, olivatpa ne sitten etelästä tai pohjoisesta tässä pitää olla mukana eri väestön osat ja siinä ähm, eri osapuolet ovat hyvin kaukana toisistaan jossakin vaiheessa tämä prosessi äh, liitetään vaaliprosessiin. Pitäisi valita tasavallan presidentti ja jotkut sanovat Bamakossa, että äh, sovituksen osalta ratkaisua ei saada aikaan ennen kuin uusi presidentti on valittu. Hän antaisi siis oikeutuksen tämän tyyppiselle sovitusprosessille. Me tuemme myös tätä prosessia eri teknisen ja rahoitustuen avulla. Ja sitä annamme Malin viranomaisille Haluamme tukea myös teknisesti vaaliprosessia ja vaalitarkkailu. Äh, Vaalitarkkailua ollaan järjestämässä myös. Äh, sitten kaikki, mikä liittyy äh, taloudelliseen tukeen, siinä me autamme Malia lyhytaikaisella vakausvälineellä me olemme ilmoittaneet juuri 20 miljoonan tukipaketista, jotta autetaan pohjoisen vapautettuja alueita niin, että sosiaalipalvelut palautetaan mahdollisimman pian. Autetaan myös vaaliprosessissa ja muutamassa muussa asiassa, mutta lisäksi myös komission jäsen Piipauks otti tämän esiin, että olemme käynnistämässä uudestaan tukiohjelmiamme, jotka ovat olleet jäissä jonkin aikaa. 250 eh, miljoonaa eh, kuluu tähän pakettiin. Siinä autetaan eh, elintarviketurvallisuudessa, terveydessä, koulutuksessa ja tässä pyritään eteenpäin mahdollisimman pian. Ja näin budjettituen myötä autetaan myös jälleenrakentamisessa mahdollisimman nopeasti. Lisäisin tähän vielä humanitaarisen avun 150 eh, miljoonaa euroa, joka eh, tulee humanitaarisen budjetin kautta ja kehitysrahaston, kehitysapurahaston kautta. Jotkut eh, saattavat sanoa, että tämä tulee hyvinkin myöhään. Sanoisin, että tämä ei ole Malin viranomaisten mielipide, koska he äskettäin oli pääministeri täällä Brysselissä ja hän sanoi, että Euroopan unioni oli päätukijana hänelle tässä kriisissä, jossa, jota he käyvät läpi tällä hetkellä. Ja lisäisin vielä sen, että joskus unohdetaan, että yksi niistä ongelmista, joita meillä edessämme on ollut EUTM osalta viime maaliskuussa, oli vallankaappaus Malissa ja se johti puolen alueen miehitykseen ja viranomaisten kesti jonkin aikaa ainakin perustuslailla perustuslaillisten viranomaisten kesti hetki ennen kuin ne ryhdyttiin oikeisiin päätökseen ja perustamaan EUTM ja vasta heinä-elokuussa väliaikainen Malin presidentti palasi maahan, perusti hallituksen ja pääsi siinä eteenpäin. Me olemme toimineet niin nopeasti EU-teeman osalta ja me olemme vielä kiihdyttäneet vauhtia sen jälkeen, kun tämä kriisi kulminoitui tammikuussa ja nyt mm, me tietenkin olisimme voineet pärjätä paremminkin, mutta sanoisin, että kaikki ovat paikan päällä melko tyytyväisiä EUTM ja se alkaa toimia nyt mahdollisimman nopeasti. Olen tainnut tässä jo puhunut liiankin pitkään eh, ja tähän päättäisin. Thank you very much, Pierre, for the... Oikein paljon kiitoksia Pierre näistä tiedoista. Rahlaki saa Thank you, Mr. Vimot. You gave... Kiitos, Ravimo. Annoitte hyvän kuvauksen monimutkaisista tilanteista. Kun asettaa sivuun nämä humanitaariset, logistiset, taloudelliset tuet, niin se on melkein puolen miljardin paketti – jos laskee yhteen 20, 250 miljoonaa humanitaariseen tukeen, 20 miljoonaa pohjoisalueen tuki ja 50 tukea, 50 miljoonaa euroa tukea logistiikan kannalta. Se on erittäin paljon rahaa ottaa huomioon valinkoon ja kriisin suurin. Ymmärtääkseni ette ole korkea edustaja, mutta se, mikä puuttuu, on poliittinen tilannekuvaus ennen kaikkea Algeria, Algerian tilanne, Algerian ää, äh, rooli. Mikäli minä haluan toimia itse petoksessa, että Malin tilanne ratkaistiin Ranskan sotilaisella välintulona, ja mikäli ymmärrämme Sahelin tilannekuvauksen ilman, että otetaan Algerian rooli huomioon ja ilman, että muutetaan täysin politiikkaa ennen kaikkea tiedustelupolitiikkaa, jotka on pantu käyttöön viimeisen 20 äh, vuoden aikana, ja mikäli ei oteta Algeria huomioon tässä, niin silloin emme mene kovinkaan pitkälle. Tiedätte, että kolme pääryhmää, mitä kutsun mafiaterroristiryhmiksi, sillä se on ensimmäisen luokan mafiaryhmiä ja kolmannen tason ma- äh, terroristiryhmiä, niin Nämä ovat saaneet salaa tukea tai eninkäsalaisesti Algerilta. Ja tämä on ottaisen hyväksyttävää länsitiedustelun mielestä. Ja nämä ryhmät itsenäistyivät. Heillä oli omaa rahoitusta. He rupesivat kidnappaamaan ihmisiä ja siinä vaiheessa, kun he ymmärsivät, että he enää saaneet samaa tukea kuin aiemmin ellei merkittäviä muutoksia ja uusia ideoita tule tällä tämän alueen toiminnan suhteen. Ja ennen kaikkea on siinä, että Algeria otetaan mukaan tilannekuvaan, niin me emme tule kovinkaan pitkälle pötkimään. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Sydämesti tervetuloa Olen yksi suurimmista paneistanne. Jihadin terrorismi, mafiaterrorismi, kutsu sitä millä nimellä tahansa, niin se on uhka alueelle ja laajemminkin. Maalin painostunut valtio varmasti oli oikeutus presidentti Olanin päätökselle väliintuloon ja olen vaikuttunut siitä, miten rohkeasti Ranskan joukot sinne lähtivät. Nyt näyttää siltä, että on saatu, nopea voitto, mutta nyt kuitenkin on tämä kapinallisongelma, se, että terroristit sulautuvat sinne kansalaisten joukkoon, mutta siitä, mitä brittilehdistössä ainakin olen lukenut, niin näyttää siltä, että paikalliset ovat aidosti pitäneet tervetulleina ranskalaisjoukkoja vapauttajina, joten nyt ehkä suurempana vaarana on se, mihin toimiin lähdetään järjestäjä vastaan tai heitä tukeneita vastaan. Nämä ihmiset saattavat nyt kohdata valtavat kostotoimet kansalaisten puolelta. Minun ryhmäni kovasti tukee totta kai kirjallista Ranskan väliin tukea. Totta kai olemme iloisia siitä, että minun maani ja muut EU-maat osallistuvat. Selkeästi tämä on edelleen tällainen kahden tai kolmen välinen operaatio, jossa on hyvin vähän EUn tai ulkosuudenhallinnon toimintaa. Jotenkin tuntuu siltä, että kun nopeasta toiminnasta puhutaan, niin se on mahdollista ainoastaan, kun pari maata, erityisesti Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta, lähtee mukaan, eikä siinä tunnu olevan mukana oikein eurooppalaisia rakenteita tai NATOa. NATOa ei tämä ole tuntunut kovasti kiinnostavan. Minun kysymykseni oikeastaan liittyy tilanteeseen nyt ja terroristiuhkiin. Ja myöskin käsittääkseni siellä on jonkinlainen matka suunnitteilla myös Nigerin ränikaivoksiin esimerkiksi. Onko mahdollista, että terroristit pystyvät ottamaan niitä käyttöönsä? Turvatoimista on huolehdittava, kun Ranskan sotilasvoimien edustajia täällä oli pari viikkoa sitten. Saimme kuulla, että heillä ei ole mahdollisuutta tukea Nigeria tai suojella näitä uranikaivoksia. Miten voidaan nyt menestyksekkäästi rakentaa valtioita, kun kyse on siitä, että mielivaltaisesti on vedetty näitä rajoja sinne hiekkaan? Voidaanko tukea suojella näitä rajoja, estää jotenkin se, että ihmiset salakuljettavat aseita, huumeita rannikolta toiselle. Tämä tuntuu ehkä kunnianhimoiselta, että eu ajatellaan, että voidaan koko Sohelin alueella saada aikaan vakaat olot. Minä olen Sahelin osalta esittelijä, että minua kiinnostaa tuo erityisesti. Puheenjohtajan mikrofoni. Uh, niin, Haluaisin sanoa, että meillä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Kuusi ystävää haluaa vielä puhua, joten pyydän puhumaan vähän lyhyemmin. Ja Pepen nimissä edustaja Gaaler. Dank. Niin paljon kiitoksia. Minun kysymykseni liittyy tuohon missioon, josta on kerätty Somaliasta kokemusta, erityisesti siitä, miten maksu ketjusta ei pidetty kiinni ja sitten koulutetut kääntyivät siellä muiden puoleen. Onko Malin viranomaisten kanssa puhuttu jo tästä? Onko malilaisilla nyt mahdollisuus maksaa palkat sotilailleen? Vai onko niin, että nyt koulutettavat eivät välttämättä palkkojaan saa? Ja toinen kysymys, ketä me koulutamme nyt konkreettisesti? osa armeijaa hän toteutti vallankumousta. Ovatko hekin nyt koulutettavina vai muut vai kaikki yhdessä osana ehkä kansallista sovintoprosessia myös armeijan sisällä? Ja kysymys kuuluu myös, miten nähdään, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, kun olemme kuulleet, että erityisesti Toiden että myös armeija on hyökännyt. Kiitos. Euh, monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire. Puheenjohtaja, äh, kiitos, että olitte täällä ja kerrotte, kuinka kaikki ovat, asiat ovat edenneet tähän mennessä. Tämä operaatio on ollut käynnissä jo neljä viikkoa, mikä olen laskenut oikein. Joten tässä annatte kyllä hyvin täydellisen katselmuksen tähän tilanteeseen. Ja, tässä, ja ne tekijät, jotka eivät vakuuta meitä, on ne, jotka mainitsitte riskeiksi. Eli se, että tämä konfliktitilanne menee kohti tällaista asymmetriseen konfliktiin eli tällainen ikään kuin sisällissota, War Amongst the People, tämä on kaikkein tappavin ja ilkein sotien muoto. Toivotaan, että voitaisiin välttää tämän tyyppinen kehitys, ja uskon, että, no minulla ei ole kovinkaan paljon kokemusta, vaan ainakin puhuu meille upeasti, mutta se mikä on erittäin tärkeää, on se, että luodaan tai ylläpidetään riippuen siitä, mikä on lähtökohta, niin luodaan mahdollisimman mittava yhteistyö kaikkien osapuolten välille. Kaikki, jotka ovat mukana tässä, naapurit, onko se sitten Algeria, Marokko, Mauritania, Senegal, Niger, Nigeria ja niin edespäin. Onko tällaisia ponnisteluja aloitettu ja toimitaanko ja kun minä olin mm, vähän aikaa sitten Rabatissa muiden kollegojen kanssa, saimme tiedon siitä, että tiedonvaihto liittyen turvallisuustilanteeseen pantiin alulle Algerian ja Marokon välillä vihdoinkin, mutta sitä ei ollut ollut aiemmin ollenkaan. Eli tämä nyt osoittaa, kuinka paljon ponnisteluja olisi tehtävä tämän asian suhteen. Ja olisi hyvä, jos ja rajoissa kertoo sitten, mitä tuon asian eteen on tehty. Kiitos paljon. No, it's now Mr. Bis- ja seuraavana Stöysek. Oui, merci. Uh... Niin, kiitoksia. Minä halusin ottaa tässä esiin teidän puheenvuorostanne sen, että te puhuitte meille tästä kansallisesta sovituksesta ja siitä, miten se on tarpeellinen. Tietenkin siinä pitää ensin löytää neuvotteluosapuolet, jotta neuvotteluosapuolet löytyvät – pitää hyväksyä neuvottelupöytään ne, jotka paikan päällä ovat toimijoita. Tässä puhun MLNRstä ja pohjoisessa on ollut tietty osio tästä MLNRstä ja se on tullut esiin myös lehdistössä. Minua huolestuttaa nyt se, että tässä on suhtauduttu hyvin vihamielisesti tätä kohtaan. Nämä neuvotteluosapuolet, jos sellaisia halutaan, kriminalisointi ei siinä auta. Tässä, tämä on sotilasoperaatio ja te otitte esiin myös merkittävät rahoitustuet, joita käytetään jälleenrakennukseen ja turvallisuusasioihin. Mutta minkälaista tahansa tukea annetaan, jos poliittista sopimusta ei saada aikaiseksi, niin äh, tämä ei riitä. Ja poliittinen sopimus äh, on löydyttävä Malin sisältä äh, rajojen, kansainvälisesti tunnistettujen rajojen sisältä, mutta myös naapurimaat ovat osapuolina tässä poliittisessa sopimuksessa, jotta saadaan aikaan kestävä rauha alueelle. Kiitos. Stömaja. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Kiitos näistä tiedoista. Minun eh, ryhmäni eh, oli vastaan Ranskan operaatiota vastaan. Otimme esiin sen täysistunnossa ja tässä on osapuolena arabit, berberit ja tässä viime vuoden aikana, nyt kun tälle alueelle tulee näitä joukkoja, silloin berberit ja arabit eivät enää ole täysinä osapuolina ja me haluaisimme sanoa, että Ranskan syyt ovat sekavat. Tässä kyseessä on Ranskan presidentin puheenvuoro. Siinä sanottiin, että Ranska ei puutu ja puuttuu hyvin rajallisesti. Ja loppujen lopuksi Ranskan puolustusministeri sanoi, että tavoitteena oli Malin täysi miehitys. Ja lisäksi nämä tavoitteet ovat hyvin sekavat. Yksi argumenteista, joita tässä on käytetty, mm, sanotaan, että tuossa käyttää sarjan lakia ja arabien kesken, mutta kun nämä salafistit äh, käyttäytyvät tällä tavoin, äh, niin äh, silloin länsimaiden liittolaiset Katarin tuen avulla toimivat näin. Ja samalla, samalla tavalla tuki Katar näitä, eikä tuki myös Gaddafia ja sillä näitä aseita käytetään nyt sitten Ahavatin alueella. Ja mm, tässä e, tämä e, on hyvin e, kaksijakoinen tämä, tämä tyyppinen toiminta, salafistit ja salafismi liike että sitä pidetään äh, huonona siellä ja täällä ähm, äh, Saudi-Arabiassa, Katarissa, mutta tässä ei puhuta mitään äh, sotilasoperaatiosta, vaan alueen strategisesta valvonnasta. Ranskalla on uraanin varannot tuolla alueella ja uskoisin, että se on juuri se syy, minkä tähden Ranska on kiinnostunut tässä asiassa. Let me try to answer this, these. Pyrin vastaamaan näihin eri kysymyksiin. Rallaki kysyi Algeriasta. Ehkä pyrin vastaamaan tätä kautta myös edustaja Neitsin kysymykseen, joka koski koko aluetta ja sitä, mitä teemme. Edustaja Tänök viittasi myös siihen. Me kaikki tiedämme, että jotta Malin ongelma voidaan ratkaista, on ratkaistava koko Sahelin ongelma. Kaikkien naapurimaiden on tehtävä yhteistyötä. Osallistuin korkean edustajan nimissä viime viikolla, viikko sitten Pariisissa konferenssiin turvallisuusrajoista työn osalta oikeuslaitos, oikeusvaltion periaatteet ja niin edelleen. Ja Tripolin ulkoministeri oli hyvin tiukkana sanoessaan, että hän ei voi huolehtia omista rajoistaan, jos ei voida tehdä alueellista yhteistyötä kaikkien ympäröivien maiden kanssa. Jos puhutaan alueen valtioiden päämiesten kanssa eivät puhu ainoastaan Sahelista, Algeria, Mali, Maritania, vaan puhutaan Nigeriasta, Somaliasta, paljon laajemmin, siis Keski-Afrikasta jopa, koska koko terroristi, liike, mafia, terrorismi, miksi sitä sitten kutsutaankaan, niin se laajenee kaikelle. Atlantin rannikolta Intian valtameren rannikolle. Tämä on meillä nyt vastassa ja leellisesti sanottuna, vaikka algerialaiset, ja tämän viittasitte, eivät ehkä ole niin rakentavia kuin mitä olisi voitu toivoa, niin se mitä tapahtui Amersin terroristi-iskun yhteydessä oli varmasti heidät herättävä tekijä. Ja monien muiden, jos katsotaan terroristiryhmien kokoonpanoja. Nyt saamme lisää tiedustelutietoja ja saamme tietää vähän enemmän. He tulevat maista, jotka ovat ihan kaikkialla siellä alueella. Eli kaikki tietävät, että yhteistyö on välttämätöntä ja tästä syystä juuri kauan aikaa sitten Euroopan unioni lähti harkitsemaan koko Sahelin strategiaa ja siksi Afrikan unioni seurasi samantyyppisen strategian kautta. Ja siksi Romana Prodi, Ban Ki-moonin erityislähettiläänä, tekee samaa työtä ja esittelee vähitellen oman strategiansa myös. Eli meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä alueellisten järjestöjen, YK, EUn, eri maiden, jotka ovat tässä mukana. Kyse on tiedon vaihdosta. Siitä, että ollaan asemassa, jossa voidaan vaihtaa tiedustelutietoa, yhdistää voimia terroristiskuja vastaan. Nyt on lähdettävä todella katsomaan myös huumekauppaa, ihmiskauppaa ja muuta samantyyppistä kauppaa, aseita tai mistä tahansa on kyse. Ja ainoastaan kun katsotaan ongelman syitä, juuria, niin voidaan päästä eroon tästä valtavasta haasteesta ja uhasta. Me kaikki olemme tästä varmasti samaa mieltä, vaikka, ja tässä vastaan edustaja Tanokille, vaikka jotkut kolmesta ryhmittymästä, jotka olivat Pohjoismallissa, Jumsantin emoja, jotkut niistä ovat kärsineet kovasti Ranskan vastahyökkäyksestään saiden ehkä enemmän kuin kaksi muuta, niin kyllä he kovasti siellä ovat vielä ja hyvin kestävinä ja valmiina iskemään takaisin. Eli meidän pitää kyllä tiedostaa tämä ja kaikkien tehdä yhteistyötä näiden oikeiden haasteiden alla. Ja rehellisesti on tunnustettava, että kyse on pitkän aikavälin strategiasta. Se meillä on tässä nyt tarpeen. tehdä Tanök. Kapniseerin. Siitä nyt on kyse. Tämä ei ole ihan saman mittakaavan hanke kuin EUTM, 200 kouluttajaa ja 500 työntekijää kaiken kaikkiaan. Kapniseer on noin 40-50 henkeä. Ja he ovat siellä tukemassa lähinnä Tierin turvallisuusjoukkoja antamassa neuvoa, auttamassa ja meissä pohjoisosissa maata, jotta voidaan taistella mahdollisia terroristeja vastaan. Ja kaikki ovat hyvin tietoisia Niserissa, Mauritaniassa Malissa siitä, mitä vaikutuksia Bosmarin tapahtumilla on. Kuten Amerissa nähtiin, kaikki kyllä tietävät, Meidän on katsottava tässä kokonaiskuvaa, jos haluamme taistella. Se on varmasti ihan selvää. Lisäksi kysyttiin, miksi emme päässeet paikalle yhtä nopeasti kuin ranskalaiset, ja suoraan sanottuna olla nyt realistisia. Vaikka meillä olisi hyvät taistelujoukot valmiina siirtymään nopeasti, ei sitä saada 24 tunnissa liikkeelle – joku kertoi, että menee noin kuukausi, jotkut sanovat viisi, kuusi viikkoa. Miksi ranskalaiset sitten niin nopeasti pääsivät liikkeelle? Ei saa unohtaa, että ranskalaiset ovat Länsi-Afrikassa ainoita, joilla on joukkoja Chadissa, Nosururannikolla, Senegalissa. Näitä joukkoja voitiin käyttää niin, että pää, toimittiin keskiviikon ja perjantain välisenä aikana. Tällä hetkellä, jos ajatellaan mitä mahdollisuuksia meillä on, niin Eurooppa ei tuohon pysty. NATO, kuten aivan oikein sanoitte, ei myöskään pysty tuohon, joten kysymys oli nyt siitä, kenellä on mahdollisuus tulla sinne hyvin nopeasti. Koska sanotaan, mitä sanotaan, me olimme kaikki hyvin yllättyneitä Ansadin hyökkäyksestä. Ryhmä, joka sunnuntaina neuvotteli Burkina Fason johdolla Bamako'n edustajien kanssa poliittisesta ratkaisusta. Lähtivät pöydästä, sanoivat katsotaan palataanko, ja lähtivät liikkeelle sotilaallisen iskun muodossa. josta tai voi kutsua yllätykseksi, niin en, yllätykseksi, niin en tiedä mitä voi. Monella maalla ei ollut tällaista nopeaa toiminnan mahdollisuutta. Tärkeää nyt on se, että voitiin yhdistää – nopea reaktio, nopea välintulo Ranskan joukkojen puolelta ja mitä muita jäsenvaltioita siihen pystyy tulemaan. Ja sitten EU tuli oman kapasiteettinsa turvin ja toi oman lisäarvonsa. Ja tässä koko harjoituksessa on järkeä, kun tuotiin sotilaallisia voimia diplomaattista voimavaraa sinne, humanitaarista tukea, kehitysohjelmia, kaikkia yhdessä. Ja tämähän osoittaa, mistä on kyse, kun puhutaan kattavista toimista. Näin me juuri teemme, aivan kuten Afrikan sarvessa ja Somaliassa. Somaliasta puheen ollen edustaja Gaaler kysyitte sitä, voiko EUTM välttää jotkut ongelmat, joita on Somaliassa koulutusjoukkojen kanssa. Kyllä varmasti voidaan, koska mitä tahansa malista ajattelette, niin – se ei ole vielä ihan romahtaneen valtion tilanteessa. Somaliassa ei ollut hallitusta, se oli täysin romahtunut. Malin osalta haluaisin muistuttaa siitä, että jotkut ihmiset kiistävät nyt tämän, mutta nyky siirtymäpresidentti on aikaisemman kansalliskokouksen johtaja. Perustuslain mukaan hänen on oltava vastuussa niin kauan kuin odotetaan presidentin vaaleja. Eli pitkälti tässä on kyse aivan oikeutetusta yhdestä presidentistä, joka on pyytänyt kansainvälistä tukea, joka on tällä hetkellä maan johdossa. Tiukan hallinnon kautta hallitus, ulkoministeri ja paljon muutakin hallintoa. Ja siksi ei ole niin vaikeaa saada rahoitusasioita hoidettua normaalin tavan mukaan. Se, mitä teemme, ja olen kanssani samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä rakenneuudistus. Mä olin armeijassa. Nyt autamme tätä armeijaa niin, että siitä muodostuu todella kansallinen armeija, joka on koko maan armeija. Siihen menee aikaa. Ja kenraali Lekant haluaa komentajana huolehtia siitä, että nyt koulutetaan parhaita joukkoja 400 sotilaan ryhmiä mm, menee sinne vuoron perään, mutta samalla kerrotaan siitä, miten pitäisi uudistua, miten pitäisi armeijaan saada edustettuna yhteiset maan eri osista, jotta päivän päätteeksi saadaan armeija, joka on todella ammattimainen ja kansallinen. Sillä on todella kansallinen ulottuvuus. Ja lopuksi, kuten aivan oikein painotitte, on kyse siitä, että koulutetaan nämä joukot tunnustamaan myös ihmisoikeudet ja tuntemaan kansainvälinen humanitaarinen lainsäädäntö. Näin tehdään YK avulla, kansalaisjärjestöjen avulla ja myös tarkkailijoiden avulla, jotka tulevat Afrikan unionista. Ykosta, jotka tulevat sinne paikan päälle tarkkailemaan, mitä eri kaupungeissa tapahtuu – Ajattelen erityisesti ihmisoikeusrikkomuksia, mahdollisia sellaisia. Täällä puhuttiin myöskin kansallisesta sovinnosta. Euh, Puhunpa nyt ranskaa kerrankin. Olen yhtä mieltä teidän kanssa. Ne, olette aivan oikeassa tämä on ongelma. Tällä hetkellä on ongelma. Emenela on ilmoittanut pitkään halun, että tuore alue olisi itsenäinen ja he ikään kuin asettavat Malin alueellisen koskemattomuuden uhanalaiseksi. Malin auto, viranomaiset ovat, öö, voivat puhua sellaisten ryhmien kanssa, jotka kunnioittavat alueellista koskemattomuutta ja Malin perustuslakia. Tämä on ongelma, joka täytyy voittaa. Ja he pyrkivät, ja tähän kaikki pyrkivätkin, ennen kaikkea meidän paikan päällä oleva valtuuskunta. Mm, ja moni, moni muu on myös ottanut tämän tavoitteekseen. Tämä kansallinen ö, toipumisprosessi on pitkä. Puhuitte siitä, että pitää katsoa, mihin varat menevät ja kuinka jälleenrakennus aloitetaan. Oikea, oikeudellinen jälleenrakennus täytyy tehdä ja näiden toimenpiteiden tulee tapahtua siten, että kunnioitetaan oikeuden ja oikeutta. Tässä Eminellä on sellainen, että siihen kuuluu useita eri ryhmiä ei pitää olla varovainen tämän asian suhteen. Eminaloryhmän Kidalissa Ranskan joukot ovat siellä myös. Siellä on myös muutamia Chadin joukkoja. Siellä yritetään katsoa, kuinka he voisivat saada aikaiseksi kompromissiratkaisun viranomaisten, äh, Bamakon viranomaisten kanssa. Sitten meidän te sanotte, että toreg ongelma on hyvin pitkäkestoinen ja minä olen täysin yhtä mieltä. Ratkaisu ei voi olla sotilallinen ratkaisu, me tiedämme sen. Ratkaisu voi ainoastaan olla poliittinen ja sen olen sanonut, kaikki on tästä yhtä mieltä. Se tulee viemään aikaa, se ei tule olemaan helppoa, mutta jos katsotaan mitä Nigerissä tapahtuu ja kuinka he ovat onnistuneet löytämään pikkuhiljaa Touareg-kysymykseen ratkaisun, niin heillä on kokemuksia, josta me voisimme hyötyä. Kiitoksia kovasti. Meillä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Rova Gomez, Vesen Losik. Rova Gomez. Monsieur Vimon. Euh, Herra Vimon, minä haluaisin kysyä teiltä siitä, että viimeisessä neuvostossa oli mahdollisuus puhua rahoituksesta. Eikö tämä ole ongelma, osa ongelmasta näissä joukoissa, jos tällainen operaatio on? Tämä oli toiminnassa jo paljon ennen Ranskan, ranskalaisten aloitteet että tämä on Tämä johtuu osittain siitä, että meiltä puuttuu rahoitusta, yhteistä rahoitusta. Ja tämä johtuu ainoastaan Ranskan aloitteesta, vaan siitä turvallisuusuhasta, joka edessämme on, ei ainoastaan tällä alueella Afrikassa, mutta myös muualla Afrikassa. Haluaisin kysyä teiltä myös, minkälaisia neuvotteluja on Afrikan unionin kanssa. Oletteko nähneet, että sieltä tulee mitään vastinetta rahalle? Ja sitten poliittinen koordinointi Malin sisällä ja tällä alueella. Me tiedämme, että asiat lähtivät parempaan suuntaan, kun saatiin poliittinen koordinointi aikaan herra Rondasen myötä. Mietimmekö poliittista koordinaatiota tässä UTM-malli ja e, poliittinen konfliktin ratkaisu, vaaliprosessi ja kaikki siihen liittyvä, joita tarvitaan. Ja sitten e, laajemmin alueella e, Niger, Marokko, joita mainitsitte itsekin. Ja sitten lopuksi mikä äh, sitten onkin äh, tuolla äh, vastassa, mutta Saudi-Arabia, Katar, ne, rahoittavat tätä osapuolta. Olemme ottaneet esiin tämän asian aivan vakavasti näiden vastapuolten kanssa? Merci euh, de votre euh, exposé. Hyvää pääjohtaja, kiitos tästä esitelmästä. Minä haluaisin kysyä, kuinka te näette tämän humanitaarisen asian 4000 ranskalaista on siellä, tiedetty, että Ranskan armeija ei jää sinne, toisin kuin mitä kuulin iltapäivällä. 5, 6 tuhatta sotilasta. Siellä on Chadin ja Afrikan unionin lipun alla. Ja siellä on puhuttu 500 kouluttajan ryhmästä, jotta Malissa turvallisuus pysyy. Ja siinä vaiheessa, kun sotilaat lähtevät niin Ranskan kuin Chadin ja Afrikan unionin, niin kuinka turvallisuus pidetään yllä silloin, kun näitä Afrikan unionin sotilaita koulutetaan. Silloin kun sotilaat lähtee, turvallisuus, turvallisuutta ei enää ole. Siellä on näennäinen turvallisuus, mutta sitten kun Ranskan sotilaat lähtevät, kuinka te näette, että tämä koulutus koordinoidaan, koulutetaanko nämä riittävän ajoissa nämä armeijan joukot? Thank you very much, Mrs. Lösing. Paljon kiitoksia. Just Lösing. Minä haluaisin vielä puhua mm, neuvotteluvaihtoehdoista tai tulevaisuuden vaihtoehdosta. Ja sitten muutaman kysymyksen, kun minusta tuntuu, että on vaarallista, että kun sotilaallinen väliintulo tuntuu tärkeimmiltä, vaikka mainitsitte asian vähän eri valossa, niin kuitenkin tärkeämpi kuin diplomaattiset kanavat ja neuvottelumahdollisuudet. Jos katsomme aikaisempia konflikteja Libyaa esimerkiksi, niin mielestäni tuo juuri oli ongelma – että lähdettiin sotilastoimiin ilman, että oli varsinaista visiota siitä, miltä tulevaisuus tulisi näyttämään. On muistettava tämä nyt esimerkiksi sitä, että Libyassa suunniteltiin tätä Algerian kaasulaitoksen iskua, eli tämä jälleen luo epävakautta tällä alueella, ja näillä kaikilla asioilla on vaikutusta toisiinsa. Kysymys vuosikymmenten konflikti viittasitte itsekin siihen, mutta en ole kuullut mitään siitä nyt, mitä neuvotteluvaihtoehtoja voi olla. Esimerkiksi 90-luvullahan oli jo omat ongelmansa, sen jälkeen rauhansopimus, jossa oli mukana selkeästi rikkaamman etelän tasausmaksut pohjoiseen sitten etelän puolelta ei täytäntöön pantu tätä, vaan keskeytettiin nämä maksut. Ovatko tällaiset asiat esillä, kun ajatellaan tulevaisuutta? Ovatko nämä vaihtoehtoja, joista keskustellaan? Niin voidaan yksinkertaisesti sanoa, että siellä on kyse kapinallisista, joiden kanssa ei voida nyt keskustella, kun he eivät kunnioita perustuslakia. Monenlaisia kapinallisia on myöskin sellaisia, jotka eivät ole fundamentti islamilaisia. Ja sitten humanitaarisista ja sotilaista kysymyksistä näin televisio-ohjelman, jossa esitettiin, että toimittajat eivät pääse sota-alueelle enää ollenkaan. Tämä on kyllä hyvin hankala demokratian kannalta. Toisaalta toimittajat myös sanoivat, että heidänkin kannaltaan se ei ole mahdollista enää, koska he eivät voi suoje, suojautua, suojella omaa henkeään, koska ilmaiskut kohdistuvat kaikkiin. Kuka on siellä varsinaisesti siis vihollinen? Ketä vihollista vastaan isketään ilmaiskuin, jos siellä voidaan tappaa toimittajia, voidaan tappaa myös lapsia, myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole millään muotoa ajamassa terrorismia, mafiaa, fundamentalista islamia. Ja kysyisin vielä, arvioidaanko mitä vaihtoehtoja olisi, että saataisiin lisää autonomiaa Tuareg-alueelle. Arvioidaanko tällaisia kysymyksiä vai, haluta, vai halutaanko ainoastaan palauttaa tilanne entiselleen? Äh, no, me voimme sitten pohtia, miten voidaan valmistella sitä, joka ottaisi huomioon myös toimittajat. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chairman. I'll be very, very... Kiitos. Puheenjohtaja puhuu lyhyesti. Aika rientää. Uh, Rova Gomes, uh, puhun nyt ranskaksi, koska tekin kysytte kysymyksen ranskaksi rahoituksesta. Joo, Tämä tullaan rahoittamaan kansallisesta varoista. Tämä ei ole kallein operaatio, joka on ollut tähän mennessä. Tuki, joka tullaan antamaan, maksaa paljon enemmän. No, te kysytte kysymyksen siitä, onko Äh, Afrikan sarveen sijoitetut rahat äh, maksaneet itseään takaisin? Sanoisin, että kyllä. Jos katsoo, missä Somalia on tällä hetkellä verrattuna 10 vuoden takaisin aikaan, niin tilanne on parempi. Se, siellä on toimittu pääosin Euroopan unionin tahdin alla. Siellä on onnistu taistelemaan piraatti merirosvoja vastaan. Siellä on koulutettu afrikkalaisia joukkoja, siellä on tuettu paikallisia diplomaattia, hallintovoimia, jotka ovat saaneet perustettua omia toimia. Minä olen sitä mieltä, että tämä raha on sijoitettu hyvin, kun katsoo, missä Somalia on tänään. Unohdetaan kaikkialla, että Eurooppa oli tässä operaatiossa kapellimestarina Puhuja puhuu mikrofonin ulkopuolelta. African Peace Facility tähän mennessä on äh, rahoittanut, tulee rahoittamaan Afismaa, joka on uusi afrikkalainen äh, yksikkö Malissa. Minä olen sitä mieltä, että tämä on hyvä tapa käyttää meidän varoja, eli se, että käytetään näitä Afrikan joukkoja, jotka onnistuvat pikkuhiljaa tekemään hyvää vakautustyöskentelyä. Kolmanneksen me Tulemme asettamaan Sahelin korkean edustajan, joka tulee valitsemaan, korkean tulee valitsemaan tällaisen äh, Sahelin edustajan toivottavasti hyvin pian. Ja toivottavasti hänen työnsä on yhtä helmellistä kuin Alex Randosin Afrikan saralla. Tämä olisi hyödyllistä eri syistä, mutta ennen kaikkea sen takia, että on tarpeen tehdä alueellista yhteistyötä kysymys, jonka kysyitte siellä olevista, paikan päällä olevista sotilaista, mikäli Ranskan joukot vetäytyvät, he jättävät taakseen afrikkalaiset joukot, 8000 sotilasta noin ja 500 malilaista 5000 malilasta sotilasta, 13 000 sotilasta siis yhteensä, ja siellä tällä joukolla varmistetaan pohjoisen turvallisuus. Se ei kenties ole riittävä, mutta me tulemme kouluttamaan nämä joukot, koulutamme malilaiset joukot, ja muut osallistujat tulevat kouluttamaan niitä joukkoja, joita tänne joukkoihin on, on nyt liittymässä britannialaiset sotilaat ovat kouluttaneet nigerialaisia sotilaita ja on muitakin. Ja tässä on merkittävä joukko ja heillä tulee olemaan tärkeä rooli. Afrikkalaisjoukoista tulee rauhanturvajoukot, siihen liittyy kenties yhdistynyt yhdistet kansakunnat ja kaikki mitä tähän liittyy. Riittääkö tämä, en tiedä, mutta tämä mahdollistaa sen, että vastaan Helsingin viimeisen kysymyksen, joka hän esitti hiljan. Mikäli me haluamme oikean ratkaisun tulevaisuuden kannalta, kuten te aivan oikeutetusti sanoitte, niin meidän pitää etsiä poliittisia ratkaisuja Touareg-yhteisön kanssa. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssa. Pitää tehdä erotus nämä Akme, Salin, Mucha, ne joukot eivät ole malilaisia, ne ovat sotilasjoukkoja, jotka tulevat toisaalta, ne eivät ole toregeja. Heillä Sarilla on muutamia toregeja joukossa, mutta Akme ja Mucha ovat hyvin niissä on kovinkaan paljon touragia. Pitää ajatella näitä kapinallisia, ne ovat mafia, terroristeja, joista pitäisi hankkiutua eroon. Siitä ei ole ei kysymys, että löydettäisiin poliittinen ratkaisu heidän kanssaan, mutta pitää ottaa sitten erilleen Touareg yhteisö. Ja heidän kanssaan meidän pitää löytää poliittinen ratkaisu. On kyseessä sitten autonomia tai jokin muu ratkaisu, niin se on heidän päätetöissä. Ei suinkaan meidän päätetöissä, että me sanelemme heille tietynlaisen ratkaisun. Eräs asia, jonka voin sanoa, on se, että jos katsomme, mitä Niger on tehnyt viime vuosien aikana, sen jälkeen, kun aiemmissa sopimuksissa oli ongelmia sopimuksissa Touareg-yhteisön kanssa, niin he ovat palanneet lähtöruutuun ja näyttää siltä, että he ovat olleet nyt menestyksekkäämpiä kuin menneisyydessä. Sen he ovat sijoittaneet Touaregia armeijaan, hallituksen Nigerin pääministeri on Touareg ja se tekee suuren eron. Se voisi kenties olla hyvä tapa edetä, mutta jälleen kerran se on malilaisten asia päättää, ei sunkaan meidän, öö, ei ole meidän tässä ratkaisu heille. Herzlichen Sydämestä kiitokset. Edustaja Kaale, haluaisitko vielä puheenvuoron yhteenvedon omaisesti? Ei. Kiitos oikein paljon. Nyt meillä on vielä kaksi nopeaa esityslistan kohtaa jotka voimme ehkä hoitaa ensin. Christian Dan Predan ja David Martinin selonteko vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Jordaniaan. Christian. We have to find a date for the Merci, merci infiniment. Kiitoksia, kiitos oikein kovasti. Leave quietly the room. Pyytäisin kaikkia poistumaan hiljaa, jotta voimme jatkaa kokousta. <clears throat> Niin minä aloittaisin. Itse asiassa minusta vaikuttaa, Vaikuttaa siltä, että David Martin ei nyt olekaan paikalla. Hän hän oli tarkkailijana, päätarkkailijana EUn operaatiossa. Minä olin itse pienen parlamentin seitsemän hengen joukkueen johtajana. Rova Tanja Fajon, Glish, Rabula, Paiken ja Belden Meillä oli erinomaista yhteistyötä kollegojeni kanssa, eh, David Martinin ryhmän kanssa, eh, lyhyesti siitä, miten toimimme siellä eh, aivan kuten tavallisestikin näissä vaalitehtävissä. Ensinnäkin poliittiset toimijat heidän kanssaan ja sitten vaaliviranomaisten kanssa yhteistyö. Tällä tavoin tapasimme kaksi islamistipuoluetta. Itse asiassa olivat boikotoivat, tapasimme heidät ja sitten maltilliset islamistit, hiukan yllättävää. Me tapasimme myös sellaisen ehdokkaan, joka oli juuri pidätetty Äh, hän oli pidätetty äh, äänien oston takia ja äh, tavasi, tapasimme myös vasemmiston koalition edustajia ja totesimme jo ennen äänestystä erinomaisen logistisen valmistelun tapahtuneen. Ja ensinnäkin Jordanian, Jordanian vaali vaalit ja tapa, jolla asia hoidettiin maassa. Eri toimijat, joita tapasimme, eh, käsittelivät eh, asiaa tietenkin poliittisesta näkökulmasta. Eh, islamistit suhtautuivat vastahakoisemmin ja toiseksi me keskustelimme edustuskysymyksestä ja varsinkin palestiinalaisten edustuksesta yksi mielenkiintoinen kysymys oli eh, se, että eh, valitaan 27 edustajaa eh, suhteellisen edustuksen perusteella. Tämä, tämä ei ollut riittävä islamisteille kuitenkaan. He olivat pyytäneet vaalitapaa, joka olisi vielä edustuksellisempi. Kolmanneksi sitten alueellinen ulottuvuus ja äh, niin tämähän äh, Israelin väliset suhteet, Israelin vaalit pidettiin Jordania, äh, Jordanian vaaleja edeltävänä päivänä, eli suunnilleen samaan aikaan. Ja sitten naisten edustuskysymys jo tänä vuonna oli 10 prosenttia kiintiönä naisille. Ja he saivat hiukan enemmän, koska naisia oli ehdolla ja kiintiön ulkopuolellakin, eli nyt on parempi naisedustus, mutta tämä on aina keskusteltu kysymys. Ja sitten lehdistön vapauskysymys. Siinä on tietenkin paljon parannettavaa, varsinkin kun puhutaan lehtien vastuusta. Ajatellen kommentteja joita tulee tuonne nettisivuille. Ja sitten vaalipäivä, minä en tässä enää pidä pitkitä tätä. David Martin varmasti puhuu tästä asiasta paljon enemmän kuin minä itse. Vaalipäivänä ainut näkökohta, joka hämmästytti meitä, oli se, että edelleen käytiin, vaalikamp- käytiin vaalikampanjaa vaalipäivänä. Siellä ilmeisesti se on käytäntönä. Se ei mitenkään silmille eh, hypännyt, mutta mitä tulee sitten eh, vaalien sujumiseen, me huomasimme, että henkilöstö oli erittäin valmistautunutta ja järjestelyt sujuivat eh, hyvin. Siellä ei ollut mitään välikohtauksia. Me ennemminkin olimme päätelmissämme hyvin positiivisella kannalla ajatellen tätä näitä vaaleja. Ensimmäisen kerran täällä maassa oli Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunta. Ja nyt varmasti David Martin jatkaa tästä. Puheenjohtaja, mikrofoni. Martin, the chief observer of the... David Martin, vaalitarkkailu, ryhmänjohtaja. Christian has... Niin kiitos puheenjohtaja. En halua toistaa Kristianin sanomaa, mutta halusin sanoa, että yhteistyö parlamentivaltuuskunnan ja vaalitarkkailuryhmän välillä toimimme loistavasti. Hyvää yhteistyötä teimme. Kuten kuulitte taustan Jordanian vaaleille, arabikevään jälkeen sota rajoilla Syyriassa ja maan sisällä energiaan ja ruuan osalta mielenosoituksia korkeiden hintojen takia. Vaalien kautta haluttiin, että demokratian parantuminen voi johtaa tilanteen parantumiseen Jordaniassa. Vaalit itsessään, kuten kuulitte, teknisesti hoidettiin erittäin hyvän riippumaton vaalilautakunta, joka luotiin ensimmäistä kertaa vain noin vuotta ennen vaaleja, tekevän loistotyötä – ja juuri tämän välilautakunnan takia meillä oli yhteisönä mahdollisuus saada omat vaalitarkkailijat sinne. Vaalit järjestettiin ongelmitta, mutta ongelma oli, ja monet ihmiset sanovat tämän, että jos on hyvin hoidetut vaalit, niin toisaalta mitään muutoksia vaalien jälkeen ei tapahtunut, koska vaalijärjestelmä oli muotoiltu sellaisiksi, että odotetti sitä, että heimot saivat ihmisensä valittua. Siellä oli hyvin erikokoisia vaalipiirejä. Ei mitään hyviä perusteita sille, miksi vaalipiirit olivat tällaiset, mutta näin jokainen heimo sai oman ehdokkaansa valittua lähes uniikkina maailmassa. Oli yhden äänen järjestelmä, ja siirrettäviä ääniä, ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Ja sitten 27 150 ainoastaan sai paikkoja. Mikään puolue ei saanut yli kahta paikkaa. Oli hyvin järjestetyt vaalit ja sitten 150 ihmistä valittiin ilman, että heillä oli erityistä mandaattia poliittista ohjelmaa, jota täytäntöön panna valien jälkeen. Valitaistelussa nähtiin, että taloudelliset, sosiaaliset ohjelmat olivat aivan puutteellisia ja siellä vain haluttiin saada omat heimot suoraan sanottuna äänestämään. No hyvä alku sinänsä, jotta voidaan osoittaa, että demokratia voi toimia Jordaniassa. Vuonna 2010 hän tiedustelupalvelut myönsivät puuttuneensa valeihin. No, tällä kertaa sitä ei myönnetty, mutta melko varmasti näin tapahtui tälläkin kertaa. Nyt on huolehdittava siitä, että saadaan uudistettua poliittisia puolueita, huolehdittua poliittisten puolueiden rahoituksesta niin, että saadaan aitoa demokratiaa, että saadaan tulos, jotta ihmiset näkevät, minkä puolesta he äänestivät. Eli ihan hyvä alku ainakin organisaation kannalta. Onko puheenvuoropyyntöjä? He was also member of the delegation. hyvä. Panie Przewodniczący, tylko kilka uwag, które zawsze są uderzające przy... vain muutama kommentti. Aina kun tarkkailee vaaleja sellaisessa maissa kuin Jordaniassa, niin pistää silmään seuraavia, seuraavat asiat. Ensinnäkin kollega Preda nosti esille, että vaalikampanja jatkui äänestysasemilla äänestyspäivänä, koska sitä ei vastustettu. Tulimme siihen tulokseen, että se on osa heidän poliittista kulttuuria. Tarkkailijoiden läsnäolo, poliittisten puolueiden tarkkailijoiden ja järjestöjen tarkkailijoiden tarkkailijat, jotka tarkkailevat poliittisia prosesseja Jordaniassa, olivat läsnä. Se oli melko mielenkiintoista minua pisti, minua pisti silmään se, että äänestysasemilla niin siellä olivat eri äänestysasemat miehille ja naisille, vaikka vaalilautakuntien edustajat olivat sekä vaalilautakuntia oli niin miehiä kuin naisia, eli naisten äänestysasemilla oli niin miehiä kuin naisia vaalilautakunnassa. Toinen mielenkiintoinen asia, joka pisti silmään, oli se, että nämä vaalit olivat hyvin erilaiset kuin saatamme ajatella äänestyspaikalla, jossa piti antaa enemmistö ääni, kun päätettiin kun antaa oman äänensä, oli nainen äänestysasemalla ja tämä naishenkilö sai kolme ääntä ainoastaan. Myöhemmin me kysymme Jordanian edustajat, jotka olivat meidän seurannamme, voisivatko he kommentoida tällaista valintaa, sillä olisi ainoastaan luonnollista, että olisi tietynlainen solidaarisuus naisten välillä he tuovat siihen tulokseen, että suurin kriteeri jonkun valinnalle on se, että kuuluu tiettyyn perheeseen. Tämä määrittelee sen, ketä äänestää. Eikä se, että on tietynlainen ryhmäsolidarisuus. Oli melko jännää tarkkailla vaaliprosessia perinteisillä alueilla, jossa jordanilaiset asuvat, mutta jossa on myös paljon palestiinalaisperäisiä jordanilaisia. Monet ovat syntyneet Palestiinassa, mutta on valtava ero heidän heidän ulkoisella käyttäytymisellä siinä, kuinka he ilmaisevat itseään äänestysprosessissa ja haluaisinkin vahvistaa sen, minkä kollega Preda jo sanoikin, äänestysprosessi itsessään, niin sitä tulisi kiittää ja se, sitä tulisi kuvata positiivisen sanankäänteen ennen kaikkea yhdenmukaista äänestäjien rekisteröitymisjärjestelmää. Monessa Euroopan maassa voitaisiin seurata heidän esimerkkiä yhdessä sillä sen kanssa, eli tällä visualisointijärjestelmällä, eli kaikki valvonta tapahtui monitorilla, tarkkailijat pystyvät siis sanomaan, että oliko juuri äänen antanut henkilö, henkilö, jonka henkilöpaperit he juuri olivat esittäneet. Kaikenlaiset kysymykset liittyen karuselli äänestämiseen ja muihin äh, vaalivilpeihin, niin pystyttiin jotain kysymään tällaisia vaalivilpiin liittyviä kysymyksiä. Tämä oli etu koko äänestyksellä ja keskusvaalilautakunnalla. Kiitos näistä puheenvuoroista. Tämä oli tärkeää tietoa asiakirjaan, jonka esittelette Stenets, kun Jordania valmistautu EUn ohjelmin käyttöön. Ja suosituksen, jonka esittelette meille. Ja siinä keskeisimmät kysymykset tulevat varmasti esiin. Mielenkiintoinen jännittävä prosessi, jos ajatellaan Pohjois-Afrikan rabivaltioita – mikä tie on oikea, katsotaan Jordania ja Marokkoa. Onkohan askel askeleelta demokratisoiminen kuitenkin parempi tie? Tällainen ajatus voi tulla esiin, kun vertailee eri menetelmiä, lähtökohtia, ehkä myös tuloksia. Mielenkiintoista tarkkailla ainakin Jordanialla on tässä hyvin keskeinen rooli. Sitten viimeinen kohta esityslistallamme. Roy Gomez pyysi, että voimme ottaa tämän lyhyesti esiin. Ei yksityiskohtaisempaan keskusteluun ole aikaa, mutta tämä aihe voidaan kuitenkin ottaa nyt esiin. Aina on siis se, miten jäädettytet varat diktaattoreiden ja muiden arabikevän vallan kumousten kautta jäädytetyt varat. Ja niiden palauttaminen on siis aiheena. Uh, indeed, uh, you may... Kiitos puheenjohtaja. Varmasti muistatte, että kun pidimme Kyproksella kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa, Bernardino Leon pyysi meitä, Euroopan parlamentin jäseniä, äh, hankkiutumaan mukaan tähän ja todellakin äh, vaatimaan poliittisesti, teknisesti äh, yhteistyötä arabikevään maiden kanssa. Hän sanoi, että tämä olisi erittäin tärkeää myös siinä mielessä, että meitä pidettäisiin arvostettuna kumppanina näiden hallitusten ja ihmisten silmissä. Tämän eh, seurauksena minun ryhmäni järjesti kaikilla avoimen seminaarin ja olimme erittäin tyytyväisiä siitä, että eh, lähetystöt Egyptistä, Libyasta ja Tunisiasta osallistuivat. Ja Tunisian tapauksessa mukana oli jo korkean tason asiantuntijoita komiteasta, joka käsittelee juuri varojen palauttamista. Sinne osallistui myös Sveitsi, koska Sveitsi on tietenkin osapuoli, koska varat usein ovat Sveitsissä. Ja Filippiinien Marcosin diktatuurin jälkeen Sveitsi äh, jo vastasi tällaisiin pyyntöihin ja me huomasimme selvästi, että meidän parlamenttimme voi tässäkin asiassa äh, toimia ja tässä asiassa antaisinkin äh, puheenvuoron eteenpäin Pinarlakille. Hänellä on ollut ehdotuksia siitä, että ulkosuhdehallinto perustaisi asiantuntijaryhmän, joka auttaisi tässä monimutkaisessa poliittisessa ja oikeudellisessa kysymyksissä, joita tulee esiin. Usein tässä on asiantuntijoiden asiantuntajuus riittämätöntä siinä, mihin asioihin pitää puuttua oikeudellisesta näkökulmasta ajattelin, että tämä olisi hyödyksi, siksi halusin tämän esityslistalle niin, että me parlamenttina sen asiantuntijuuden nojalla, jota olemme saaneet, ja me voimme tietenkin laajentaa tätä toimintaakin, me voisimme esittää tämän puheenjohtajakokoukselle tämän pyynnön, että maaliskuun tai huhtikuun täysistunnossa tulisi päätöslauselma ja keskustelu koskien sitä, mitä on tehty tämän asian suhteen. E, e, ja Epinallaki juuri tästä puhuu eteenpäin. Paljon kiitoksia edustaja Neitz. I, I would like... Puheenjohtaja, toivoisin, että voisimme kaikki palata tähän aiheeseen seuraavassa kokouksessamme, kun meitä on täällä vähän enemmän. Uskoakseni Meitä todella ei ole täällä nyt riittävästi, jotta voisimme tehdä mitään päätöksiä tällaisista tärkeistä kysymyksistä. Hyvin tarkkaan kuuntelin, mutta en usko, että voimme mitään suosituksia nyt juuri tehdä. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että täällä ei kollegoita ole tarpeeksi. Mielestäni tämä asia pitäisi ottaa esille, kun meitä on täällä enemmän. Ei siksi, ettekö täällä olisi paljon laatua paikalle, mutta laatua ei aina voi korvata määrää. Kiitos. Paljon kiitoksia. Noin hän sanoinkin. Annan ehdot, anteeksi, johdattelu tähän aiheeseen ja tästä voimme jatkaa. On selvää, että päätöstä ei voida tänään tehdä. Muistuttaisin siitä, että tässä on virhe. Seuraava kokouksemme ei ole tuona päivänä, vaan torstaina yhdeksältä yhdessä Seden, Skosken ja Biltin kanssa. Muistuttaisin siitä, koska tässä lukee, että seuraava kokous on maanantaina. Tämä on vanha esityslistan versio. Kiitos. Thank you. Kiitos. Then all of us are invited, I think. Niin kaikki meidät on ilmeisesti kutsuttu huomisiltana vastaanotolle, Lady Ashtonin vastaanotolle. She has promised us one hän on luvannut meille herkullista brittiläistä punaviiniä.